If you could please take a seat. Voisitteko istuutua? Voimme aloittaa kokouksen. Ja kuten yleensä aloitamme esityslistan hyväksymisellä. Jos vastalauseita ei ole, niin sitten esityslista on hyväksytty. Muutama mm, esit- puheenjohtajan ilmoitus. Ensimmäinen koskee Euroopan parlamentaarista viikkoa vuodella, vuonna 2020 ensimmäistä kertaa tällä eh, Euroopan parlamentin kaudella ja eh, Euroopan talous- ja politiik. Eh, talouspolitiikan tarkastuksessa Kroatian puheenjohtajavaltion kanssa. Parlamentti järjestää parlamentaarisen viikon 2020. Se järjestetään 18. ja 19. helmikuuta Brysselissä. Tämä parlamentaarinen viikko tuo yhteen parlamentin jäseniä Euroopan unionista, ehdokasmaista ja tarkkailijamaista keskustelemaan budjetti- ja talousasioista. Siinä on parlamentin välisiä valiokuntakokouksia ja konferenssi. Tällä hetkellä jo hyvin monet äh, parlamentit ovat äh, rekisteröityneet ja ehdottaisin, että äh, mahdollisimman monet Ekon valiokunnan jäsenet osallistuvat tähän kokoukseen erityisesti niihin, jotka liittyvät verotukseen ja kansainväliseen rahoitukseen. Tämä on hyvä mahdollisuus vahvistaa eurooppalaisen taloushallinnon vastuullisuutta. Toinen ilmoitus liittyy keskusvastapuolien elvytys- ja kriisinratkaisuun. Ensimmäinen kolmikantan neuvottelu lainsäädäntöehdotuksesta äh, keskusvastapuolten elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelystä järjestettiin 28. tammikuuta. Yhteislainsäädöt korostivat, äh, kuinka tärkeä tämä ehdotus on Äh, rahoituskriisin jälkaan, jälkeen. He olivat samaa mieltä, että heidän kantansa ovat erilaisia hyvin tärkeistä kysymyksistä, erityisesti kuka on vastuussa äh, maksamisesta ja kuka päättää tässä uudessa puitteissa äh, keskusvastapuolten selvittämisestä. Ja päätettiin, että seuraava kolmikantan neuvottelu aloitetaan keskustelemaan ähm, elvytysvaiheesta, erityisesti kun on kyse siitä, että kantaa osan riskistä ja varojen maksuvaatimuksesta, samoin kuin lainapääoman leikkauksesta. Tämä oli eh, ilmoitusasia ja nyt voimme aloittaa eh, rahapoliittisen vuoropuhelun Kristiin Lagardin kanssa, Euroopan keskuspankin pääjohtajan kanssa. Haluan toivottaa hänet tervetulleeksi viimeisen eh, rahapoliittisen vuoropuhelun jälkeen, joka järjestettiin joulukuun alussa. Talouden näkymät eivät ole kovinkaan paljon muuttuneet. Tiedot ovat linjassa sen mukaan, että kasvu on hyvin maltillista euroalueen taloudessa. Tämä kuvasta korostaa äh, kansainvälisen kaupan heikkoutta, kun äh, meillä on globaalia epävarmuutta. Tämä on erityisesti vaikuttanut euroalueen äh, tuotantoteollisuuteen. Kuitenkin kasvava työllisyys ja kasvavat palkat äh, tukevat euroalueen talouden kestävyyttä. Vaikka inflaatio on alhainen, niin pieniä merkkejä on maltillisesta äh, kasvusta, joka kuvastaa erityisesti energiahintoja vaikka inflaatioodotukset ovat alhaisella tasolla, ne ovat joko pysyneet vakaana tai hieman nousseet. Keskipitkällä aikavälillä odotetaan, että inflaatio kasvaa. Meidän rahapoliittiset toimemme tukevat sitä, samoin talouden kasvu ja palkkojen kasvu. Viime EKPn neuvosto päätti, että korkotaso pysyy samana niin kauan, kunnes inflaatio on päässyt riittävän lähelle tavoitettaan. Lisäksi EKPn neuvosto aikoo jatkaa ostoja osto-ohjelmansa puitteissa 20 miljardin arvosta kuukausittain, jotta ja, ja tämä päätetään sitten siinä vaiheessa lyhyesti ennen kuin korkotasoa nostetaan kun meillä on alhainen tuottavuus ja ikääntyvä väestö sekä ympäristön, digitalisaation ja globalisaation haasteet, niin EKPn neuvosto päätti uudelleen arvioita EKPn rahapoliittista strategiaa, joka hyväksyttiin 1992 ja jota tarkasteltiin uudelleen viimeksi 2003. Tässä äh, tarkastellaan rahavakautta, äh, rahapolitiikan välineitä, analyysejä, tiedotuskäytänteitä ja toisia äh, kysymykset, kuten ympäristön kestävyys, työllisyys, ovat myös osa tätä uudelleenarviointia. Tämä uudelleenarviointi tehdään kunnioittain EKPn hintavakausmandaattia ja sen tarkoituksena on päättyä vuoden 2020 lopussa. Te käsittelitte tätä asiaa jo kuulemisessani syyskuussa ja viimeisessä rahapoliittisessa vuoropuhelussa, vaikka varmasti on eri näkemyksiä tämän uudelleenarvioinnin laajuudesta ja muodosta, niin haluaisin täällä nyt kuitenkin vielä kerran korostaa Euroopan parlamentin roolia, erityisesti tämän valiokunnan roolia tässä prosessissa. Joten tänä päivänä pääjohtaja Lagarde tulee esittelemään EKPn näkemyksen talous- ja rahapoliittisesta kehityksestä. Hän tulee myös käsittelemään näistä kahta aihetta, jotka koordinaattorit valitsevat tätä rahapoliittista vuoropuhelua varten. Nimittäin tarvioidaan riskejä, jotka liittyvät rahoitusvakauteen euroalueella ja keskuspankin tiedotus. Me olemme hiukan valmistelleet näitä kahta aihetta. Asiantuntijoiden avulla nämä asiakirjat löytyvät löytyvät Euroopan parlamentin nettisivuilta, joten meillä on hyvin paljon mielenkiintoisia aiheita keskusteltavana ja meillä on paljon odotuksia tälle ensimmäiselle eh, keskustelulle, joten hyvä Rova Lagarde, annan teille puheenvuoron. And, uh... Kiitos oikein paljon arvoisa puheenjohtaja, arvoisat talous- ja raha-asian valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. On mukavaa olla täällä taas teidän edessänne sen jälkeen, kun tuoreen kokous järjestettiin hiljattain ja siellä EKP ja erojärjestelmä kaiken kaikkiaan päätti rahapoliittisesta uudelleen tarkastelusta. Yli 16 vuotta on kulunut siitä, kun EKP on tarkastellut erojärjestelmän rahapolitiikan strategiaa. Ja kuten me keskustelimmekin jo joulukuussa, niin vuonna 2003 maailma näytti hyvin toisenlaiselta ja monet asiat ovat muuttuneet. Ja tämä tarkoittaa sitä, että on ihan paikallaan tarkastella uudestaan rahapolitiikan strategiaa. Rakenteelliset muutokset ovat vaikuttaneet toimintaympäristöömme rahapolitiikan alalla ja muutenkin, ja muutoksia tapahtuu edelleen. Erityisesti kasvun hidastuminen ja tuotannon hidastuminen, tuottavuuden hidastuminen ja väestön ikääntyminen on johtanut siihen, että korkotaso on alhainen. Matalajen korkojen ja matalan inflaation ympäristö on vähentänyt EKPn ja muiden maailmalla toimivien keskuspankkien mahdollisuuksia – rahapoliittisiin toimiin taloudellisesti heikompina aikoina. Rakenteelliset muutokset, ympäristön uhat, digitalisaatio, globaalit rakenteet ovat myöskin vaikuttaneet hintojen kehittymiseen ja siksi se ympäristö, jota ympä- keskuspankit valvovat, on muuttunut ja tämä vaikuttaa ennakointiin ja politiikan tekoon. Ja koska muutoksia on näin paljon, siksi on tarpeen uudistaa nyt rahapolitiikan strategiaa, jotta voimme toimia mandaattimme mukaan eurooppalaisten etujen mukaisesti. Edellisessä kokouksessani täällä valiokunnassa minä sitouduin siihen, että odotan ihmisten, kuulen ihmisten odotuksia ja yritän ymmärtää paremmin ihmisten taloudellisia huolenaiheita. Ja olen hyvin mielenkiintoinen mielenkiintoisena lukenut näitä asiakirjoja, joita valmistelitte. Siellä on kyse viestinnästä, EKPstä ja siitä, miten ihmiset kiinnittävät EKPn viestintään huomiota tai ovat kiinnittämättä. Tämä parlamentti ja teidän valiokuntanne on totta kai keskeinen foorumi tässä kuunteluharjoituksessa, jotta voidaan huolehtia kaksisuuntaisesta viestinnästä, josta puhuin jo edellisessä kokouksessamme. Joten olen hyvin iloinen siitä, että pyysitte erityisesti minua keskustelemaan keskus pankin viestinnästä tänä päivänä. Mutta sitä ennen haluaisin ensin puhua nykytaloustilanteesta euroalueella. Ja tämä on hyvin lähellä sitä, mitä te juuri sanoitte, arvoisa puheenjohtaja. Laajasti odotustemme mukaan euroalueen talous kasvaa edelleen, vaikka edelleen melko maltillista tahtia – talous on melko kestävä. Yksityinen kulutus esimerkiksi lisääntyi 0,5 prosenttia kolmannella neljänneksellä vuonna 2019 ja työmarkkinaolosuhteissa on tapahtunut lisää parannuksia. Työttömyystaso 7,4 prosenttia on alhaisin taso vuoden 2008 heinäkuun jälkeen. Työssä olevien määrä kasvaa jatkuvasti ja on kasvanut yli 11 miljoonaa vuoden 2013 puolivälin jälkeen. Kotimaan palveluihin ja rakennusalaan liittyvät sektorit ovat myös selvinneet ihan hyvin. Kuitenkin globaalit tekijät vaikuttavat vaimentavasti euroalueen kasvuun. Voidaan nähdä kyllä tiettyjä merkkejä vakautumisesta tulevaisuusindikaattorit ovat osittain vähän optimistisempia kuin aikaisemmin, kun ajatellaan PME-indeksiä esimerkiksi, joka on 12 kuukauden aikana kasvanut viisi perättäistä kuukautta korkeammalle tasolleen puolentoista vuoden aikana. Vaikka epävarmuutta on edelleen maailmantalouden toimintaympäristössä, niin kauppaan liittyvät ongelmat Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa ovat vähenemään päin. Muita riskejä on kuitenkin olemassa. Esimerkiksi koronaviruksen mahdollinen vaikutus on uusi huolenaihe. Kaiken kaikkiaan heikko kasvu ei vaikuta siihen, että nähtäisiin muutoksia – inflaatiotasossa. Yhtenäistetty kuluttajahintaindeksi oli 1,3 prosenttia tammikuussa, parempi kuin aikaisemmin ja odotustemme mukaisesti. Euroalueen talous vaatii siksi edelleen tukea meidän rahapolitiikaltamme, joka suojaa meiltä globaaleilta uhkilta. Me näemme, että meidän politiikkamme siirtyy rahoitus- ehtoihin. Ja tärkeintä on ajatella reaalitaloutta. Tuoreimpien tietojen mukaan yritysten korot ovat lähes 10 peruspistettä alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Ja kotitalouksien asuntolainojen osalta lähes 40 peruspistettä alhaisemmalla tasolla ja lähellä historiallisimman alhaista tasoa. Tällaiset rahoitusolot tukevat yritysten investointia ja kuluttajien ja rakennusalan kulutusta euroalueella. Ja tämä on vastapainona hitaalle kysynnälle globaaleilla markkinoilla. Samanaikaisesti tietenkin tarkkaan valvomme mahdollisia sivuvaikutuksia, joita näillä toimilla voi olla. Matala korko tuo mukanaan euroalueen talouteen paljon etuja, mutta tämän sanottua niin on todettava, että matalat rahoituskustannukset myös johtavat siihen, että hyvin velkaantuneet yritykset lainaavat lisää ja muut kuin pankit, kuten investointirahastot, vakuutusyritykset ja eläkesäätiöt lainaavat enemmän. Lisäksi asuntomarkkinat monilla euro, monissa euroalueen maissa ovat nähneet, että hinnat kasvavat jatkuvasti – vaikka matala korkoympäristö on ainoastaan yksi tekijä, joka vaikuttaa siihen, halutaanko lainata rahaa asunnon ostamiseen. Tässä ympäristössä viranomaisten on edelleen käytettävä makrovakaustoimia, jotta voidaan huolehtia siitä, ettei riskit haittaa rahoitusvakautta. Samanaikaisesti finanssipoliittiset ja rakennepoliittiset kysymykset vaikuttavat matalan koron ympäristöön. Näin voidaan tukea kasvua ja mahdollisesti saada aikaan tuottavuuden kasvua. Ja tämä taas tukisi toimiemme tehokkuutta ja auttaa korkotasoja vähitellen jälleen nousemaan. Nyt haluaisin siirtyä puhumaan keskuspankkiviestinnästä. Kun seuraatte keskuspankkia, varmasti voit olla samaa mieltä kanssani siitä, että keskuspankkien viestintä on muuttunut paljon – julkiset viranomaiset EKP mukaan lukien on siirtynyt siihen suuntaan, että kerrotaan, annetaan lisää tietoa ja selitetään paremmin poliittisia toimia myös vastauksena parlamentin vaatimuksiin, mutta myös yleisön vaatimuksiin. Teidän parlamenttinne on kehottanut Euroopan keskuspankkia tälle tielle ihan alusta lähtien – Yksi aiheista, joka valittiin ensimmäisen Ekon kuulemiseen vuonna 1999, oli EKPn viestintä- ja avoimuuspolitiikka. Hyvä viestintä luo pohjan EKPn uskottavuudelle ja tuo esiin oikeutuksemme ihmisten silmissä, mutta keskuspankkiireina meidän on myös huolehdittava siitä, että viestimme tehokkaasti – Avoimuus ja selkeä viestintä on tärkeää, jotta meidän politiikkamme voi toimia tehokkaammin. Tarkkaan harkittu viestintä, jos ajatellaan vaikka ennakoivaa viestintää, johon itse viittasitte puheenjohtaja. Siitä on tullut keskuspankkipolitiikan väline. Perinteisesti keskuspankkiirit mieluummin puhuvat asiantuntijoille, ja suoraan markkinoille kuin suurelle yleisölle. Markkinat seuraavat hyvin tarkkaan tekemisiämme, sanomisiamme ja sitä, mitä jätämme sanomatta. Ja tutkimukset ja kyselyt osoittavat, että yleensä nämä tahot ymmärtävät viestintämme hyvin. Me haluamme olla tarkkana siinä, miten markkinat tulkitsevat tai ylitulkitsevat, väärin tulkitsevat meidän toimiamme, mutta meidän pitää olla tarkkana. Me emme saa keskittyä liian niukasti siihen, että viestimme markkinoille ja luemme näin oman suljetun tilamme ikään kuin. Siksi kun minun nimitykseni vahvistettiin täällä valiokunnassa, lupasin, että yksi tavoitteistani on luoda paremmat suhteet kansalaisiin laajemmin. Tutkimuksemme osoittavat, että vaikka monet kansalaiset ovat kuulleet Euroopan keskuspankista, hyvin harvat paremmin ymmärtävät, mitä oikeastaan teemme. Eivätkä ainakaan ymmärrä, miksi teemme työtämme tai miten työstämme on hyötyä yleisemmin. Tätä tilannetta on parannettava. Ei siksi, että meistä tulisi suositumpia. Se ei ole tässä ajatuksena, vaan eurooppalaisten tulisi ymmärtää, mitä me teemme, miksi ja miten se on kansalaisille eduksi. Me olemme juuri lähteneet kehittelemään uutta tutkimusta, kyselytutkimusta, jossa kysytään kuluttajilta inflaatioodotuksista, asunnoista, kulutuksesta, säästämisestä ja työmarkkinoista. Meidän on ymmärrettävä paremmin. Ei ainoastaan siksi, että nämä odotukset voivat olla hyvin erilaiset eri alueilla, eri yhteiskunnan osissa. Mutta joka tapauksessa ihmisten ja yritysten jokapäiväiset päätökset ovat niitä, johon me pyrimme vaikuttamaan politiikkamme viestimme kautta, jotta voimme toimia mandaattimme mukaan. Jos meidän ääntämme tai kieltämme ei ymmärretä, niin silloin politiikka ei voi olla yhtä tehokasta ja meidän mahdollisuutemme toimia mandaattimme mukaan kärsivät. Tiedämme myös, että ihmiset luottavat meihin enemmän – ja näkevät EKPn heidän omana pankkinaan ainoastaan, jos he paremmin ymmärtävät päätöksemme sen, miksi päätökset ovat heille tärkeitä ja mikä vaikutus näillä päätöksillä on heidän päivittäiseen elämäänsä. Siksi EKPn neuvosto on päättänyt tästä eurojärjestelmän rahapoliittisen strategian arvioinnista ja siitä, että silloin pohditaan myös viestintäpolitiikkaamme. Viestintä nähdään usein tällaisena yksisuuntaisena toimena, jossa – halutaan vain tuoda julki tietty viesti. Me kaikki keskittymme puhumiseen. Puhumme mielellämme, kuuntelemme omaa ääntämme mielellämme, mutta minun mielestäni meidän pitäisi olla yhtä kiinnostuneita myös kuuntelemaan ihmisiä. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari John Marshall jo aikaisin 1800-luvulla totesi, että hyvä kuunteleminen on yhtä hyvä viestinnän väline kuin se, että pystyy puhumaan hyvin. Näinhän on sanottu aikaisemminkin, että meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, ja niitä pitäisi käyttää oikeassa suhteessa. Tästä syystä strategian sen uudelleen tarkastelun keskeinen tekijä on se, että pyritään kuuntelemaan meidän puitteitamme rakenteelliselta pohjalta. Tietenkin vuoropuhelu tämän valiokunnan kanssa on jo keskeinen osatekijä. Tämän lisäksi haluan mielelläni osallistua moniin kuulemistilanteisiin, joita luomme strategisen uudelleen tarkastelun aikana koko euroalueella yhdessä kollegoiden kanssa kansallisista keskuspankeista niin, että koko eurojärjestelmä on mukana ja että vuoropuhelua käydään – kansallisilla kielillä, joita kansalaiset siellä puhuvat. Me haluamme mielellämme kuulla monien sidosryhmien kantoja, akateemisen maailman, rahoitusalan edustajien, kansalaisjärjestöjen, opiskelijoiden ja monien muiden ihmisten. Ensimmäinen tällainen EKPn kuuntelutapahtuma järjestetään täällä Brysselissä maaliskuun loppupuolella – ja toivon, että silloin on mukana myös EU-tason kansalaisjärjestöjä, jotka ajavat erilaisia asioita. Ja olette kaikki tervetulleita osallistumaan, jos niin haluatte. Me luomme myös EKPn nettisivulle mahdollisuuden lukea kaikki tiedot tästä strategisesta arvioinnista mahdollisimman pitkälti kaikilla virallisilla kielillä. Paljon työtä on nyt jo tehty, paljon työtä on käynnissä ja monia asiakirjoja on luvassa. Näiden kanavien kautta pyrimme oppimaan suoraan kansalaisjärjestöiltä ja ihmisiltä, jotka ovat järjestöjen takana, jotka ovat kaikkein tärkeimpiä. Ajatellen vaikka sitä, miten asuntojen hinnat nousevat, vuokrat nousevat, epävarmuutta on työmarkkinoilla – ja huolta syntyy ilmastonmuutoksesta. Ja me haluamme ottaa nämä huolenaiheet huomioon viestinnässämme, viestinnässämme mandaattimme rajoissa. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat jäsenet, tämä strategian arviointi on perinpohjainen ja tiukka harjoitus. Tulevan 11 kuukauden aikana meidän toimielintemme välinen vuoropuhelu on syvää ja jatkuvaa. Säännönmukaiset ekon kuulemiset luovat perustan tälle keskustelulle, mutta keskusteluamme ei rajata ainoastaan näihin kuulemistilaisuuksiin. Itse asiassa meillä on lisämahdollisuuksia käydä tätä vuoropuhelua hyvin pian. Minä otan mielelläni vastaan tämän valiokunnan valtuuskunnan maanantaina Frankfurtissa ja tapaamme Strasbourgissa seuraavana päivänä, joten me viestimme tässä hyvin tiiviisti – teidän ja kollegoiden kanssa. Kiitos oikein paljon huomiostanne. Mielelläni vastaan kysymyksiin. Puheenjohtaja, kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Nyt äh, aloitamme äh, kysymyskierroksen. Meillä on tämä äh, tyypillinen formaatti, että on viisi minuuttia kysymystä ja vastausta varten. Ensimmäisenä Markus Ferber EPPstä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä pääjohtaja. Jos sallitte, niin puhun Saksaa. Tehän puhuitte tästä rahapolitiikan arvioinnista, uudelleenarvioinnista. Sitä viime kerrasta on jo vähän aikaa. Teidän neuvoston eh, jäsen Era Lein sanoi, että eh, eri syistä, joista tekin puhuitte, niin meillä on tällainen jatkuva heikko kasvu. Meidän on odotettavissa vain heikkoa kasvua. Kysymys kuuluukin, että eh, kyettekö ylipäätänsä enää pitämään tätä tavoitetta inflaatiosta, joka on lähellä, mutta alta 2 prosenttia, koska talous talousnäkymät hän sanovat, että kasvu tulee olemaan selvästi alle kahden prosentin. Miten inflaatioodotukset ja talouskasvuodotukset enää korreloivat keskenään? Ja tähän kuuluu vielä tämä uusin rahoitusvakausarviointi viime vuoden marraskuulta, jossa kuvailette erilaisia riskejä, jotka ovat lisääntyneet viime vuosina. Eli riskit kasvavat, jos nyt tämän raporttini oikein ymmärsin ja minulla on sellainen mielikuva, että suuri osa näistä riskeistä liittyvät tähän alhaiseen korkotasoon. Eli tämä elpo rahapolitiikka painaa pankkien tuottavuutta ja sitten se kannustaa taas suurempien riskien ottamiseen. Eli miten näette tässä yhteydessä EKPn kyvyn reagoida tällaiseen riskien, kasvavien riskien skenaarioon, jos nämä riskit sitten toteutuisivat? Kiitoksia. Well, thank you very much uh, for your questions. Kiitos oikein paljon kysymyksistänne. Ehkäpä vastauksena kysymyksenne kaksi avainasiaa, jotka haluaisin selventää. Ensinnäkin meidän strategiamme uudelleenarviointi tarkastelee rahapolitiikan kaikkia aspekteja ja siihen menee aikaa, joten me olemme, odotamme, että tämä saadaan päätökseen joulukuussa 2020. Mutta sitä ennen meillä on EKPn eh, e neuvoston kokouksissa tarkastellaan eh, rahapolitiikkaa ja eh, faktojen, lukujen, talouskehityksen pohjalta määrittelemme rahapoliittisen virityksemme. Teemme tämän nykyisten kriteeriemme pohjalta, kunnes tämä strategian uudelleenarviointi on saatu päätökseen, joten jatkamme ähm, tästä uudelleenarvioinnista huolimatta äh, normaalia äh, rahapolitiikan määrittelyä. Osana tätä meidän on tietenkin katsottava kaikkia rahapolitiikan vaikutuksia ja meidän on lähdettävä siitä vaikutuksesta, joka sillä on ollut, katsotaan sitä vaikutusta, joka sillä on. Jos katson sitä vaikutusta, mikä sillä on ollut, jos katsomme e, tavanomaisia välineitä ja epätavanomaisia välineitä, niin ne ovat itse asiassa tuottaneet erittäin myönteisiä tuloksia. Viittaamme työpaikkojen syntymiseen, enkä nyt sano tätä 11 miljoonaa työpaikkaa, jotka on luotu vuodesta 2013. Rahapolitiikka on ollut yksi tekijöistä, mutta rahapolitiikka pystyy ainakin äm, olemaan äm, osan noiden työpaikkojen luoja. Ja rahapolitiikka on myös äh, lisännyt kasvua vuodesta 2013 ja se on myös hiukan nostanut inflaatiota näiden vuosien aikana. Joten meidän on katsottava näitä vaikutuksia ja katsottava millainen vaikutus niillä on ollut yrityksiin, e, ihmisiin, työpaikkoihin ja meidän on itse nähtävä, että tämä on ollut tehokasta. Meidän on myös katsottava niitä asioita, jotka juuri mainitsitte onko näitä sivuvaikutuksia ollut ja tehdään tämä kustannushyötyanalyysi katsottava myönteiset vaikutukset ja potentiaaliset rahapolitiikan muut vaikutukset. En tekisi sitä päätelmää, että nykyinen rahapolitiikkamme on itse asiassa ollut päätekijä asuntojen hinnan nousussa – ja joidenkin pankkien tuottavuuden laskussa jossain päin euroaluetta. Mielestäni tämä ei ole aivan selvä johtopäätös, koska jos katsotaan muita ympäristöjä, joissa korkotaso on ollut alhainen, niin sama vaikutus ei ole ollut välttämättä näkyvissä. Varoittaisin myös, että tehtäisiin sellainen johtopäätös, että asuntojen hinnat ovat äh, nousseet yleisesti. Äh, tilanne on hyvin erilainen euroalueella ja maaseudun ja kaupunkien välillä. Ja kuten sanoin alkupuheenvuorossa, tämä ei välttämättä että suoraan liity äh, pelkästään korkotasoon. Ja tai näihin alhaisiin rahoituskustannuksiin, joita meitä on tällä hetkellä, mutta tulemme jatkossakin hyvin tarkkaan seuraamaan sivuvaikutuksia, äh, kun jatkamme. Kiitoksia oikein paljon sitten Jonas Fernandes SNDstä. Kiitoksia pääjohtaja. Puhun Espanjaa. Su comparecencia hace algunos meses. En... Tämä kuukausi sitten täällä vali- valiokunnassa, kun teidät nimitettiin ja valittiin uudeksi EKPn pääjohtajaksi, kysyin teiltä sellaista mahdollisuudesta, että aloitettaisiin tällainen arviointi strategisista puitteista rahapoliittisessa mielessä ja huomaan, että EKP on ryhtynyt tähän toimintaan ja haluaisinkin ensin onnitella teitä tästä, että käytetään tällaista keskustelua. Sitten juuri tästä keskustelusta, jota tässä olen nyt rahapolitiikan uudelleenarvioinnista, niin minusta osa liittyy viestintään, niin kuin te tässä äsken hyvin selititte puheenvuorossanne, mutta tavallaan haluaisin välittää teille minun mielipiteeni siitä, että pitää olla myös varovainen tässä tällä tiellä, koska on totta, että EKP haluaa selittää paremmin rahapolitiikkaansa, politiikkaansa olla lähempänä kansalaisia, mutta totta on, että instituutio jo sen luonteeltaan sillä on oma välttämätön riippumattomuutensa, jos tässä EKP on mukana poliittisessa keskustelussa, arkipäiväisessä poliittisessa keskustelussa, ja sitä keskustellaan joka kotitalouksissa ja kansalaisten kesken, niin hiukan pelkään sitä, että voisimme menettää tätä riippumattomuusluonnetta, autonomisuutta, joka toimielimellä EKPllä on. Olen siis tyytyväinen, että yritetään viestintää tästä, mutta mutta tämä on kuitenkin aika tarkkaa toimintaa, koska valuutta perustuu luottamukseen ja luottamus voitetaan. Mutta äh, tämä on hiu, pitäisi olla kuitenkin hiukan poliittisen arkipäiväisen keskustelun ulkopuolella EKP. Tästä tunnen pientä huolta siis. Niin sitten objektavoitteiden uudelleenarviointi ja rahoituspoliittisten välineiden arvioinnista viime päivinä on kert odotettu esille mahdollisuus ottaa inflaatioindeksi tai mahdollisuus sille, että joidenkin omaisuuserien hinnat, esimerkiksi asuntojen hinnat, kuuluisivat tähän YKHI-inflaatioon Tästä voidaan kyllä hiukan kysyä tarkemmin, onko näin, koska jos haluamme selkeän inflaatiotavoitteen 2 prosenttia suurin piirtein, sitä pitäisi tarkistaa, jotta symmetria tulee aivan selväksi. Jos on ongelmia, koska näyttää siltä, että me pääse tähän 2 prosenttiin, niin kuin kollega Ferber tässä sanoi, ja silloin täytyy uudistaa tätä inflaatioindeksiä ja ottaa mukaan asuntokustannukset. Tämä on tietysti tie, joka ei ole ihan rehellinen, kun tätä tarkastelua tehdään. Ja sitten kun ajatellaan näitä sivuvaikutuksia, joita tästä tämänhetkistä rahapolitiikasta syntyy, ehkä meidän pitäisi tarkistaa hiukan myös finanssipolitiikkaa ja haluaisin kysyä, mitä olette mieltä komission eilisestä julkilausumista koskien tätä asiaa. Madame Lagarde, olkaa hyvä. Rova Lagarde. Thank you so much. Kiitoksia sekä suosituksestanne koskien viestintää ja otan sen hyvin vakavissani ja puhun sitä kohta. Ja kiitän myös kysymyksestäni koskien asuntokustannuksia asumiskustannuksia. Viestinnästä kuulen kyllä, mitä te, mihin te pyritte tässä. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla tässä toimia varovaisesti, mutta myös ottaa huomioon se, että pystymme kuuntelemaan niin paljon kuin vain mahdollista. Ja koska me tulemme kuuntelemaan, niin silloin meidän täytyy myös selittää hiukan sitä, mitä me teemme. Koska minulla oli hyvän, hyvin suuri yllätys nähdä, kuinka vähän ihmiset yleisesti ottaen tietävät EKPstä ja mitä se tekee. Se on ihan suoraan näin. Ja kun alkaa puhu, lakkaa puhumasta eurojärjestelmän, niin sitten silmät aukevat eurojärjestelmän, mikä se on. Niin, minusta olemme velkaa tämän Euroopan kansalaista, selitämme mitä me teemme ja miksi se, mitä teemme, sillä on merkitystä, miksi me vartioimme valuuttaa, joka heillä kaikilla on käytössään. Se on yksi yhdentävä tekijä. Eurolla, euroahan kunnioitetaan varsin paljon monilla alueilla euroaluetta, monin paikoin euroaluetta. Ja mielestäni meidän täytyy näin tehdä ja me todella haluamme kuunnella, mutta tietenkin on samaa mieltä tässä varovaisuuspuolesta. Yksi komponentti toiminnassa tulee olemaan juuri se, että ei herätetä mitään odotuksia eikä anneta kenenkään mukaan lukien ihmiset, joiden kanssa viestimme ymmärtää, että voisimme tehdä enemmän kuin mihin pystymme. Tämä on minulle hyvin tärkeä seikka, koska mielestäni yksi luottamuksen ja luottavuuden elementti liittyy siihen, että sanotaan niin kuin tehdään ja toisinpäin, mutta ei herätetä turhia odotuksia. Silloin syntyy pettymyksiä ja silloin luottamus kärsii kyllä. Kiit- otan siis teidän kommenttinne tässä hyvin vakavissa. Niin sitten asuntomarkkinat. Tällä hetkellä inflaation mittaus, YK-mittaukset Euroopassa eivät ota huomioon asuntokustannuksia, jotka liittyvät siihen, että on, omais, on omistaja. Minä muistaisin niin, että koko indeksiä ajatellen asuntokustannukset olivat 6,5 prosenttia kokonaiskustannuksista. Jos kysyy keneltä tahansa, perheeltä, ystäviltä ja niin edespäin, 6,5 niin prosenttia on kyllä hiukan matalanpuoleinen, mitä nyt, tämä nyt vähintään voidaan sanoa. Joten miten me vastaamme tähän ilman, että meitä syytetään tai ilman, että on vaara siitä, että muutamme tätä tavoitetta, koska näin ihmiset voisivat sitten välttää, väittää, on mitattu ai tiettyä rakennetta käytetty, kun on mitattu inflaatio, nyt sitten muutaankin koko rakennelmaa. Yhtä lailla meidän pitää ottaa huomioon olla varovaisia sen suhteen, että otamme huomioon ihmisten kustannusrakenteet, miten he näkevät kustannusrakenteensa. Jos asuntoosuus on näin vähän, niin sitten meidän pitää miettiä, onko tämä legitiimiä vai ei. Jos tähän vielä lisätään se, että eteen, meille tulee eteen vaikeuksia ajatellen kustannukset, jotka liittyvät taloon, joka itse omistaa, ja mm, arvo, joka liittyy tähän suhteessa alkuperäiseen investointiin, ja mitä käyttökustannuksia syntyy. Ei tämä ole ilman mitään teknisiä hankaluuksia tämä asia. Meidän pitää kunnolla harkita näitä todellisia kustannuksia, ainakin kysyä itseltämme tietyt kysymykset ja nähdä sitten, miten voimme puuttua asiaan parhaimmalla tavalla, jotta otetaan huomioon periaatteet kunnolla, samoin todelliset ihmisten kantamat kustannukset. Very much. Uh... Kiitos, kiitos oikein paljon. Ennen kuin siirrymme seuraavaan puhujaan, haluaisin eh, todella muistuttaa teitä, että meillä on viiden minuutin slotteja. Pyytäisin, että pidätte kiinni kahdesta minuutista kysymystä varten. Eh, tämä on kohteliasta muita eh, kysyjiä varten, mutta myös Rovalla Gardia kohta, että hänellä on riittävästi aikaa vastata. Seuraavaksi Luis Garcia. It was I spent... Niin nyt Muistan, että vuonna 1992-1993 toimin e, Eurostatissa juuri kuluttajahintaindeksin osalta, joten lykyä tykö poliittisina päättäjinä me emme ole tehneet riittävästi pankkikriisin ratkaisemiseksi. Ei siksi, että jotain puuttuu vielä, vaan siksi, että nykyjärjestelmä ei täysin toimi, kun ajatellaan – ikävää yhteyttä valtioiden ja pankkien välillä. Se on kovasti olemassa edelleen valitettavasti. Ja yksi seikka, joka tähän liittyy, on pankkien ja valtioiden yhteys ja pankkien pelastaminen. Me olemme luoneet rakenteet tämän ratkaisun luomiseksi Italian pankkien ja nordlb Bankin ratkaisemiskysymyksessä. NordLB pankki on pitkään yli vuoden ollut minimivaatimusten allapääman osalta. Eli on, sen olisi pitänyt tehdä jotain pääomavaatimusten osalta. SRB on mahdollistanut kaikkien näiden rahasummien osoittamisen tähän ja muihin pankkien pelastamistoimiin. Toimiiko mekanismi? Se on kysymys. Oletteko sitä mieltä, että tässä mennään liian pitkälle, että pelastetaan tai pidetään pankkeja hengissä, jos ajatellaan, että ne ovat liian suuria kaatumaan? SRBn roolista, tekeekö se työnsä, käyttääkö se tätä arviota julkisen edun ajamisesta, kun annetaan näille pankeille paljon valtionvaroja, koska mitä silloin tapahtuu? Näinhän käy, että tämä uhkaa silloin valtionvaroja. Pitäisikö meidän puuttua tähän kysymykseen myös parlamentin puolelta? Kiitos oikein paljon. Kiitos. EKP on mielestäni samaa mieltä siitä, että kriisiratkaisupuitteita voitaisiin vahvistaa. SRB voisi huolehtia sitä, että pankkiunionissa olisi tasavertaisemmat toimintamahdollisuudet. Ja kohdennetusti pitäisi ajatella sääntöjä pankkien pelastamisen yhteydessä ja sen, sillä pitäisi olla vaikutus pääomamarkkinaunioniin kysymykseen. Mielelläni näkisin, että edistyttäisiin pääomamarkkinaunionin osalta monistakin syistä. Talletussuojajärjestelmästä, jos haluaisitte kuulla siitäkin, koska se mielestäni täydentää Särbeetä. Se, että puhutaan eri kukuisista talletussuojajärjestelmistä siirtymäkauden aikana, on ehdotus, jota voitaisiin pohtia lisää ja haluaisin kiittää teitä panostuksestanne tähän – työhön. Sitten aito pankkiunioni. Kansallisista asioista pitäisi muuttua vähitellen eri tasolle, jotta voitaisiin moraalikatoa vastaan toimia. Likviditeetin kattaminen voisi olla yksi lähtökohta, mutta tavoitteena pitäisi olla täysin kattava talletussuojajärjestelmä, joka huolehtii likviditeetin tarpeista ja tappioista. Tämä varmasti vastaa niihin aiheisiin, joita esititte. Kiitos. Now, uh... Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Jörg Moiten ideestä. Niin, uh, hyvää päivää, puhun Saksaa. Arvoisa pääjohtaja, julkinen keskustelu Saksassa on uh, niin se, siinä vaiheessa, että EKPltä oikein odoteta muuta kuin, että hyökätään e, jatkossakin e, ihmisten säästöjä vastaan. Te sanotte, että täm, aiotte jatkaa tätä politiikkaa, että on alhaiset korkotaso tai miinuskorkotaso. Tämä äh, asosiaalinen politiikka, niin tätä haluatte, tämän haluatte värittää kauniiksi, mutta teidän täytyisi tietää, että tällä rahapolitiikalla on varojen siirtämistä edistävää. Tieteilijät tietävät tämän ja saksalaiset näkevät, kuinka säästöt sulavat päivittäin tileillä. Kun tämä tilanne on, niin te ette ilmeisesti halua kaudellanne palata vakaaseen rahapolitiikkaan, vaan haluatte pehmentää euron täysin Dragin tiellä. Te puhutte uskottavuudesta ja luottamuksesta. Eh, teidän uskottavuutennehan on melkeinpä nolla. Katsokaapa eh, tosiseikkoja. Kukaan ei usko teitä tai luota teihin. Teidän pitäisi olla tietoisia siitä. Oletteko tehneet EKPn eh, tutkimuksia siitä, millaisia vaikutuksia kriittisellä suhtautumisella EKPn politiikkaan on teidän rahapolitiikkaan? Tiedättekö, missä vaiheessa sitten ihmiset keltaliivien tavalla tulevat vastustamaan EKPn politiikkaa kaduilla? Ja miten voitte kantaa vastuun tästä, että viette ihmisten eläkerahat? Mikrofoni katkaistiin. Niin. 120 miljardia ihmisten säästöistä on varastettu ja te tulette politiikkanne kautta sitä vielä vahvistamaan. Ja mitä aiotte rahapoliittisesti tehdä, jos esimerkiksi Green Deal-politiikan absurdiuden takia tai komission muiden toimien takia talouden dynamiikka hidastuu ja päädymme taantumaan? Millaisiin välineisiin aiotte puuttua, kun teillä ei enää välineitä ole? Olen pahoillani, teidän puheaikanne päättyi, sanoi puheenjohtaja. Minä sanoin, että kysymysten pitäisi olla alle kahden minuutin, joten jos antaisitte Rovalla Gardin vastata kysymykseen. Viimeinen virke. Mikä teidän whatever it takes tulee olemaan? Millaisia välineitä aiotte käyttää, jos taantumaan luisumme? Kiitoksia. Olen pahoillani, Rova Lagarde, teillä on kaksi minuuttia aikaa vastata. Hyvää huomenta. Tiedättekö, kun pystyy luomaan enemmän työpaikkoja, parempaa kasvua, kun inflaatio pidetään tasolla, joka varmistaa hintavakauden, niin silloin kyllä yrittää tehdä työnsä. Ja tämä on linjassa sen mandaatin kanssa, joka Euroopan keskuspankille annettiin kun 2014 tehtiin suuria päätöksiä välineistön laajentamiseksi Euroopan keskuspankissa, niin sen tarkoituksena oli tukea ja auttaa taloutta ja täyttää keskuspankin mandaatti. Ette te voi keskittyä vain yhteen sivuvaikutukseen, jonka te olette tunnistaneet ja jota olette kuvailleet, vaan teidän on katsottava kokonaiskuvaa ja kaikkia niitä välineitä, joita käytetään sekä rahapoliittisessa, finanssipoliittisesti, että myös rakenneuudistuksen kannalta. Ja mielestäni tässä mielessä Euroopan keskuspankki on tehnyt sen, mikä sen on täytynyt tehdä. Tietenkin olisi ideaalia, eikä kukaan enempää kuin minä haluaisi palata tällaiseen myönteiselle pohjalle ja olla myönteinen, koska kasvu on palannut ja tuottavuus on lisääntynyt ja finanssipolitiikka kulkee rintarinnan rahapolitiikan kanssa vaikuttaakseen rahapolitiikan vaikutukseen, mutta meidän täytyy olla kärsivällisiä ja työntää taloutta tähän suuntaan. Ja voin vakuuttaa teille, että näitä asioita tullaan tarkastelemaan huolella, kun rahapolitiikasta me uudelleen arvioimme. Mutta rahapolitiikan on muututtava niiden faktojen pohjalta, joita näemme sen mandaatin puitteissa, joka meillä on ilman, että asia sotketaan täysin suoraan sanoen. Kiitoksia oikein paljon ja seuraavaksi Stasis ja Kiljunus Vihreistä. Uh. Kiitoksia puheenjohtaja. Rova Lagarde, kun tuli muutama kuukausi tänne parlamentin jäseneksi, niin mietin, minkä takia viestintä ja ennakkoiva viestintä, viestintä on niin tärkeää EKPn välineistössä. Ei ole ehkä mikään sattuma, että viestintä ja finanssivakaus ovat kaksi aihetta tänään juuri. Ja myös muistan, että ehkä syys-lokakuussa tarkastelin EKPn suunnitelmia ja huomasin, että behavioristinen taloustiede on teillä agendalla, jotta syvennätte tätä puolta. Vois, Musat Nobel, Schiller, Shakelov, Richard Taylor, muut nobelistit ovat selittäneet näitä asioita. Ehkä tästä löytyy osa tätä vastausta, miten ymmärretään ja miten hallinnoidaan rahoitusjärjestelmää. Sitten lyhyesti viittaan työ tällaisen EKPn tukemaan tutkimukseen behavioristinen taloustiede ja poliittinen analyysi, monimutkainen lähestymistapa. Avainsanoja tässä tekstissä ovat odotukset, feedback, oppiminen, epäonnistuminen, itseään täyttävä ennuste ja niin edelleen. Me voisimme lisätä tähän moral hazard, mora, moraalikato, animal spirit, eläininstinktit. Mikä on teidän näkemyksenne behaviorismista tässä mielessä ja miten tätä kautta voitaisiin hallinnoida tilannetta, koska Minulle olette jonkinlainen mm, taikuri. Teidän pitää saada aikaan tällaisia eh, intuitiivisia tunteita ihmisiä liikkeelle. Mikä on teidän näkemyksenne näistä kysymyksistä ja tutkimuksista, joka liittyy behavioristiseen taloustieteelliseen tutkimukseen? Äh. Kiitoksia kovasti teidän erittäin hyvin kohdennusta kysymyksestä. Meillä on taipumuksena tehtävien valossa tarkastella enemmän rahapoliittisia asioita ja mahdollisesti myös makrotaloudellisia asioita. Ja tämän tyyppisiä tutkimuksia luemme enemmän kuin behavioristisia tutkimuksia. Mutta aikaisemmassa elämässäni kyllä olin kiinnostunut siitä, mitä behavioristisilla taloustieteilijöillä oli sanottava. Ja sillä oli kyllä relevanttiutta sen suhteen, mikä meidänkin päätehtävämme on. Nämä päätutkijat ja kirjoittajat, jotka mainitsit, kuuluvat myös EKPn kirjastoon ja kyllä tarkastelemme niitäkin siinä, missä muitakin taloustieteilijöitä ja tutkijoita. Thank you very much. Now uh, Epping. Kiitoksia oikein paljon Dirkian Epping. Very much, uh... Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja, pääjohtaja. Ensin haluaisin sanoa, että Kuulostaa hyvältä, että haluatte parantaa tänne. Edeltäjänne ei onnistunut tästä tehtävästä ja, ja vähän yksin näiden ajatustensa kanssa eikä näyttänyt kovin tyytyväiseltä. Mutta miksi niin on, että EKP ei luoteta? Ihmiset ovat sitä mieltä, että EKP on varastanut heidän varansa, erityisesti eläkeläiset. On hienoa, että haluatte lisätä kuuntelemisen mahdollisuutta. Vihreän elvytyksen ohjelma on hyvä asia, mutta 11,5 triljoonaa euroa tuleville vuosille ja siirtymäajan rahasto 1 triljoona, eli puoli kaiken kaikkiaan, aivan valtava summa. Miten tämä rahoitetaan? Tässä meidän pitäisi katsoa rahapolitiikan strategian uudelleen tarkastelua, Vihreä elvytys vai vihreät joukkolainat? Mitä aiotaan tehdä? Voitteko kertoa kansalaisille, ketkä maksavat nämä valtavat summat ja mikä tässä yhteydessä on EKP rooli? Kiitos. Well, thank you very much. Oikein paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Kyllä, vihreän elvytyksen ohjelma, jota puheenjohtaja Ursula von der Leyen ajaa, on varmasti sellainen hanke ja ohjelma, jota henkilökohtaisesti pidän hyvänä ja tervetulleena. Jokaisen on tehtävä työnsä omassa asemassaan ja toimia omien mandaattiensa mukaan. EKP-mandaatti on hyvin selkeä. Se liittyy hintavakauteen ja tukeutuu hyvin määriteltyihin puitteisiin, joita tarkastelemme uudestaan vuonna 2020 tässä rahapolitiikan strategian arvioinnissa. Miten ilmastonmuutoskysymys voi olla mukana strategisen tarkastelussamme? Sekä ilmi lähikuukausina. Ratkaisevan tärkeää on ymmärtää, miten hinnat syntyvät, miten syntyvät inflaatioodotukset eli kustannukset ja kuluttajien käytöksen muutokset. Kaikki nämä kysymykset ovat tärkeitä, jotta voidaan identifioida tietyt toimet, jotka ovat tärkeitä hintavakauden osalta. Siinä mielessä meidän tehtävämme kuuluu ottaa huomioon nämä tekijät työssämme. Samalla on tärkeää, että meillä on välineet, toimintamahdollisuudet. Ja meidän on voitava osoittaa se, mitä työtä teemme, mihin toimiin lähdemme. Varmasti tulevaisuudessa voimme katsoa sitä, mitä vakuuksia rahapolitiikka vaatii, jotta riskit arvioidaan oikein. EKPn valvonta – tehtävässä tämä on otettava myös huomioon. Eli tässä mielessä, ja ajatellen EKPn mandaattia, varmasti voimme osallistua tähän kokonaistavoitteeseen, joka on huomioitu uuden komission puheenjohtaja van der Leyen toimissa. Kiitos. No. Kiitos oikein paljon. Nyt Dimitris Papadimoulis. Kiitoksia puheenjohtaja θα ήθελα να σας ρωτήσω... Kiitoksia, Rova Lagarde, tulitte paikalle. Minulla on pari kysymystä. Ensinnäkin viittasitte että tarvitaan enemmän määrällistä elvytystä, arvoperiostoja, ja minä kysyisinkin EKPltä, mikä vaikutus on tällä EUn ja maailman talouteen, kun lisätään tätä määrällistä elvytystä. Ja toinen kysymys liittyy Kreikkaan, omaan maahani. Kuten hyvin tiedätte aikaisemmasta roolistanne IMFssä, Kreikka lokakuussa 2008, äh, elokuussa 18 pääsi pois tästä ohjelmasta ja vuosina 20 ja 21 ennusteet kasvulle ylittävät keskiarvon euroalueella. Ja paljon on pystytty lieventämään velan negatiivisia vaikutuksia. Me pääsemme takaisin rahoitusmarkkinoille. Me olleet rahoitusmarkkinoilla, joka on markkinoilla jo jonkin aikaa. Haluaisin nyt kommentoida EKPtä, mitä olemme pitkään odottaneet näkevämme. 2015 annettiin luku pankeille, niin ostaa siis kahdeksan ostaa 8 miljardilla e, kreikkalaisia joukkolainoja. Voimmeko nyt, Kreikan valtion joukkolainoja, voimmeko nähdä jotakin myönteistä kehitystä tällä rintamalla, mitä tulee kreikkalaisten joukkolainojen ostamiseen? Vai pari päivää sitten meidän ekonvaliokuntamme laati päätöslauselman, josta keskustelemme ensi viikolla Strasbourgissa täysistunnossa. Ja me haluamme, että Kreikan valtion joukkolainat ovat mukana QE-ohjelmassa, määräisenä elvytyksen ohjelmassa. Milloin voimme odottaa näkevämme tämän tapahtuvan? Thank you very much. Kiitoksia. Te viittasitte suurempaan määräisen elvytykseen, quantitative easing, termiin, niin tästähän päätettiin syyskuussa. Mitään uutta ei ole tapahtunut kuin silloin syyskuussa päätettiin. Ja me olemme nyt, me olemme nyt täytäntöön panemassa niitä päätöksiä, siis 20 miljardia kuussa lisää omaisuuserien osto-ohjelmia. Ja miten tämä vaikuttaa talouteen ja aiottu vaikutus itse asiassa ajatellaan tätä pitkäaikaisempaa korkokäyrää ja varmistetaan, rahoituskustannukset pidetään alhaisella tasolla. Ja mielestäni se vaikuttaa tällä tavalla. Tietysti on muitakin välineitä, joista päätimme silloin syyskuussa. Nekin vaikuttavat tietysti. Sitten keskitytään nyt vaikka tähän toiseen osaan kysymystä, niin se on ehkä tärkeämpi siis Kreikan hallituksen joukkolainat ja mit, ovatko ne valintakelpoisia ohjelmaan. Tällä hetkellä niitä ei voida ottaa uuteen netto osto ohjelmaan APP, joka alkoi, niin kuin sanoin, marraskuun ensimmäinen päivä. Eivät ne ole valintakelpoisia APP netto-ostovaiheessa 2015-2018 silloinkaan eivät, eikä niitä voida käytä julkisen sektorin osto-ohjelman yhteydessäkään. Jos tilanne jatkuu, jatkaa parannemistaan niin kuin tekee. Ja tämä mainittiin muistaakseni muutama päivä sitten Luisa Kindosin suulla, joka on kollega, niin hän vieraili konferenssissa Atenassa. Mutta jos tilanne siis paranee jatkossakin ja perustuu kriteereihin, joita me sovellamme, koskien kaikkia näitä osto-ohjelmia ja ostoja. Olen melko luottavainen silloin sen suhteen, että Kreikan valtion joukkolainat voidaan ottaa tähän ohjelmaan myös. Asteittain mennään eteenpäin. Ja Toivon todella, että jatkossakin näin on, koska tämä silloin demonstroi osoittaa, että markkinat arvioivat Kreikan talouden tilannetta sellaisena, että se jatkuvasti paranee ja voidaan parantaa silloin sen luottoluokitusta myös. Lidia Pereira. Kiitoksia. Nyt Lidia Pereira. Kiitos puheenjohtaja. Puhun Portugalia. Signore eh, Lagarde, muito bem. Eh, Rova Lagarde, tervetuloa tänne Euroopan parlamenttiin. Teidän sitoumuksenne valiokuntaa ja parlamenttia kohtaan on erittäin hyvä lähtökohta tälle avoimelle ähm, viestinnälle Euroopan keskuspankin kanssa. No niin, olisi ollut hienoa, jos kaikki Euroopan keskuspankin pääjohtajat olisivat esimerkkiä ne noudattaneet nyt kun katsotaan tätä strategista uudelleenarviointia, niin tämä on hieno mahdollisuus meille. Me tarvitsemme syvällistä keskustelua kaikista niistä aspekteista, joilla on vaikutusta EKPn toimintaan. Jos katsotaanpa nyt esimerkiksi valvonta, pankkivalvontajärjestelmää, se oli maailmanlaajuisesti äh, suuren tarkastelun alaisena Euroopan unioni reagoi. Nyt me näemme, että syntyy skandaaleja, on tapahtunut äh, valvojien tekemiä virheitä, kun on kyse keskuspankeista, niin joissain valtioissa tapahtuu, on vähemmän toimintaa. Oletteko tyytyväisiä nykyiseen valvontaarkkitehtuuriin vai oletteko sitä mieltä, että Euroopan keskuspankki voisi olla proaktiivisempi? Miten saatte kansalliset valvontaviranomaiset hyödyntämään kaikki mahdolliset välineet, jotka heillä on käytössään? niin, että meillä olisi vähemmän skandaaleja ja enemmän ennaltaehkäisyä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon kysymyksestänne. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että Euroopan pankkivalvontaa yrittää tehdä parhaansa. Ja toiseksi te tiedätte, että on tällainen ero, joka syntyy siitä, että katot, ylitekötäänkö tietty kynnys vai ei. On pankkeja, joita kattaa eurooppalainen valvonta ja sitten pankkeja, joita kattaa kansallinen valvonta. Rova Nui todella valitti joka oli yhteisen kriisiratkaisuneuvoston puheenjohtajan, valitti sitä, että oli niin paljon eri ratkaisuja samaa tilannetta silmällä pitäen. Olen sitä mieltä, että kyllä näitä välineitä pitäisi käyttää mahdollisimman paljon, jotta vältettäisiin nämä erilaiset tulkinnat ja kynnykset, joita on eri pankeille euroalueen pankkijärjestelmässä. Uskon myös, että kun on kyse rahanpesun torjunnasta ja terrorismin rahoituksen torjunnasta, voisi olla parempaa harmonisointia ja asetus olisi hyödyllinen, parempi kuin direktiivi, koska valvonta ulottuu siitä, että noudatetaan makrotaloudellisia vaatimuksia ja sääntelyvaatimuksia, mutta päädytään myös rahanpesun torjuntaan, josta minä olen erittäin huolissani ja jossa EUlla voisi olla enemmän autonomia. Kiitoksia oikein paljon. Evelin Regner. Kiitos oikein paljon. Ilmastonmuutos on aikamme suurin haaste ja viranomaisten pitäisi mahdollisuuksien mukaan vaikuttaa siihen, että taloutemme muuttuu ilmastoneutraaliksi lähivuosikymmeninä. 128 artiklan mukaan Hekopen on tuettava – Nynin tavoitteita, sen haittamatta hintavakaustavoitetta. Monin tavoin EKP siis voisi olla mukana vaikuttamassa ilmastoneutraaliustavoitteen saavuttamiseen. Komissio on arvioinut, että tarvitsemme 260 miljardia euroa tulevan vuosikymmenen aikana vuosittain, jotta voimme taistella tehokkaasti ilmastonmuutosta vastaan. Onko EKP valmis vaikuttamaan siihen, että nämä varat saadaan liikkeelle ja Professori Werner on ehdottanut Euroopan parlamentille joulukuussa, että EKP voisi ajatella lainaavansa suuria summia Euroopan investointipankille samalla mahdollisesti negatiivisella korolla, jolla annetaan pitkän aikavälin rahoitus toimissa tällä hetkellä, jotta voitaisiin toteuttaa laaja – investointiohjelma vihreään energiaan EUn alueella. Olisiko EKP valmis tähän? Kiitos paljon. Mahtava kysymys, koska tämä auttaa meitä, minua selvittämään, mitä voimme tehdä, mitä emme. Ensinnäkin EIP on virasto, ei sinänsä taho, jolle voimme lainata suoraan, koska varannan rikomisilla on sopimuksia samantyyppisistä syistä – emme voisi ostaa EIP-lainoja primärimarkkinoilla lainojen kautta, ostotoimien kautta. Tämä ei ole meille mahdollista sopimusten mukaan. Jälkimarkkinoilla ostaminen on meille mahdollista. Näin olemme tehneet. EIP kasvaa volyyminä rajoitustuotteiden jakelun kasvaessa meitä kiinnostaisi kovasti olla jälkimarkkinoilla näiden joukkolainojen yksi ostajataho. Eli näin voimme vaikuttaa. Saa myös mahdollisuuden selvittää asian, jonka luulin maininneeni juuri, mutta käytän kysymystä ne nyt hyväkseni ja selvitän asian vielä toisen kerran. Te mainitsitte sen, miten EKPn tulisi tukea – niitä taloustavoitteita, joissa on eri tekijöitä, muun muassa ympäristön osalta kestävyys. Me voimme antaa tukea, mutta me ole tässä politiikan tekijä sinänsä. Tämän haittaamatta meidän ykköstavoitetta, eli hintavakautta, on yleensä se sanamuoto, jota käytetään. Minä uskon, että meidän keskeisemmän tavoitteen puitteissa ympäristön kestävyydellä on kyllä tekijä, joka pitäisi ottaa laskemissa huomioon, koska sillä vaikutus hintaan, suhteellisen hintaan, kulutukseen, siihen mitä riskejä kuluttajat ja yritykset ennakoivat. Ja siksi, että syntyy monia tekijöitä, jotka on otettava huomioon, kun olemme mukana vaikuttamassa rahapolitiikkamme kautta hintavakauteen, joka on mandaattimme tärkein osa – Tämä on vähän toinen suunta, jolta voidaan lähestyä ympäristön kestävyyttä. Se on tärkeää, jos haluamme huolehtia hintavakaudesta ja inflaatiosta kunnolla. Ja Margallo. Kiitoksia Jose Manuel Garcia Margallo seuraavaksi. Kiitoksia, tervetuloa Euroopan parlamenttiin pääjohtaja. Puhun yleisen, mutta tärkeän kommentin mielestäni asiakirjat, jotka meillä on välitetty, voi vetää sen johtopäätöksen, että kyllä huolenaihetta riittää. On geopoliittisia riskejä, se on totta, että ensimmäinen vaihe Kiinan ja USAn välillä on ollut tietty helpotus, mutta vielä on monia kysymyksiä auki ja huolta riittää. Ja ja jo, jo, tämä tulee vaikuttamaan eurooppalaiseen vientiin. Brexitistä, niin tiedämme ainoastaan, että uusi pääministeri hylkää minkä tahansa skenaarion, joka ei ole yksinkertainen Kanadan tyyppinen vapakauppasopimus. Ei halua läheisempää yhteyttä Euroopan kanssa ja Lähi-idän tilanne taas. Iran tilanne on edelleen hyvin huolestuttava. En nyt korosta näitä riskejä, jotka liittyvät asuntomarkkinoihin. Mehän tunnemme Espanjassa nämä hyvä, hyvin. Tuntuu, että nyt tilanne on hiukan niin kuin Japanissa, on tällainen pitkän aikainen hitaan kasvun aika, korot alhaalla, inflaatio alhaalla, mutta pidetään kuitenkin kiinni. Työttömyys on jossakin maassa sietämättömällä tasolla, kuten Espanjassa. Jos ajatellaan asiantuntijoiden ratkaisumalleja, tarvitaan finanssipoliittisia keinoja, mutta se on varsin rajallista, kun ajatellaan julkisen velan volyymeja ja koska uudet riskit, digitalisaatio ja ilmastovastainen toiminta tulevat vaatimaan kustannuksia investointeja ja korvauksia tuotantosektoreille, joten hyvin tärkeä kysymys. Jos näin kaikki todella on, mikä tulee olemaan EKPn politiikkaa keski- ja pitkällä aikavälillä tässä kontekstissa, kun kasvu hidastuu, joka on jo todettu, ja se uhkaa olemaan, olla vieläkin pahempaa tulevina aikoina. Thank, thank you very much. Uh... Kiitoksia kovasti kysymyksestänne. Olette oikeassa siinä, että alhaisemman kasvun riskejä on valtavasti ja paljon, ja kun jotkut niistä häipyvät, niin uusia riskejä syntyy. Näin globaali talous toimii, ja olen samalla teidän kanssanne siitä, että kauppaan liittyvät riskit, jotka liittyvät kauppasotaan USA ja Kiinan välillä, se on nyt tässä heikentynyt hiukan ja vähentynyt, mutta nyt meillä sitten selkästikin on näitä uutisia tullut Kiinasta, koronaviruksesta, ja edelleenkin olemme varsin epävarmoja sen suhteen, miten se tulee vaikuttamaan Kiinan omaan talouteen ja globaalimmin maailmantalouteen. Meidän pitää olla tässäkin asiassa hyvin varovaisia, kiinnittää kovasti asioon valppaana ja kärsivällisiä myös. Tällaiset pandemiat yleensä ne vaikuttavat kyllä tilanteeseen. Sitten kun on padottu, niin sitten talouselämä taas ponkaisee liikkeelle, joten meidän pitää katsoa vaikutuksia, kun mennään alaspäin, mutta siinä vaiheessa myös kun talous elpyy, näinhän kävi selvästi SARSin kohdalla muutama vuosi sitten. Meidän pitää nyt katsoa, miten tämä asia edistyy ja kuinka läheisesti se liittyy tähän tartuntapuoleen ja miten tauti leviää muualla. Sitten mitä kuvaa sitten tällaista alhaisen inflaation ja korkotason ympäristöä, samoin alhaisen tuottavuuden ympäristöä sitten Se on huoli ja ongelma. Ja syy, minkä takia meillä on rahapolitiikka tällä mallillaan niin kuin se on, niin se johtuu juuri siitä, että yritetään puuttua näihin ongelmakohtiin. Minä en nyt kuitenkaan vertaisi tämänhetkistä tilannetta euroalueella Japaniin. En ollenkaan. Japanilla on ollut deflaation aika, joka kesti kymmeniä vuosia, inflaatioodotukset, jotka ovat niin tärkeitä ovat paljon alhaisemmalla tasolla siellä kuin inflaatio-odotteet euroalueen kansalaisten parissa. Tässä vieläkin ollaan noin 1,7 prosentissa täällä, joten me puhumme varsin erilaisista, erilaisista tilanteista, joissa reaalikorot ovat paljon korkeammalla tasolla Japanissa, kun inflaatio poistetaan, siis paljon korkeammalla kuin täällä euroalueella. Minä en nyt olisi kovinkaan kielteinen ja masentunut tämänhetkistä makrotalouden tilanteesta. Me olemme nähneet merkkejä vakautumisesta valmistustelussakin tuotantoennusteet ovat aika myönteisiä, suhteellisen myönteisiä ovat olleet viimeisen viiden kuukauden ajan. On joitakin merkkejä siitä, jotka ovat positiivisia. Ja niin kuin sanoin, meidän pitää tukea tällaista kehitystä ja olla kärsivällisiä ja jatkossakin tukea taloutta, pitää rahoituskustannukset alhaisella tasolla. Very much now. Engin Eroglu. Kiitoksia oikein paljon. Engin Eroglu seuraavaksi. Niin, Arvoisa Rova Lagarde, olen erittäin iloinen, että olette jälleen täällä valiokunnassamme ja me voimme näin säännöllisesti keskustella. Mielelläni olisin keskustellut kanssanne enemmän EKPstä. Olen erittäin iloinen siitä, että olette EKPn halunnut tuoda enemmän kansalaisten keskuuteen. Haluatte vähän mainostaa EKPtä. Toivoisin, että kansalainen ymmärtäisi sitten enemmän rahapolitiikassa ja seuraavassa vaaleissa sitten valitsee myös poliitikkoja, jotka tuntevat talous- ja raha-asiat. Nyt haluaisin puhua EKPn taseesta. Se on tällä hetkellä 4,5 biljoonaa euroa ja meillä on ollut hyvin ekspansiivista ostoa 215-720 miljardin osto ja sitten 960 miljardia, kun taas 2018 EKP lopetti valtion joukkovelkakirjojen oston ja sitten 2019 marraskuussa ryhtyi taas niitä ostamaan kuukausittain 20 miljardin arvosta arvosta, joten EKPn tase kasvaa jatkuvasti ja sitä kautta EKPstä tulee aina tärkeämpi. Sillä on merkittävämpi rooli valuuttaunionissa. Teillä itsellännekin on sitten merkittävämpi rooli, koska teidän mandaattinne on hyvin pitkä. Nyt miten tämä sitten johtaa, kun ostot ovat suuria, niin sitten uudelleenrahoitus pankeille markkinoilla on vaikeaa, koska jos on tällainen suuri toimija, joka ostaa paljon, niin sitten valtiot voivat korkotason laatia sellaisiksi, että ne hyötyvät siitä. Nyt tämän massiivisen rahapolitiikan kautta, voi anteeksi, näemme, että jotkut valtiot ovat hyödyntäneet tätä mahdollisuutta. Olen samaa mieltä kanssanne hyvin paljon aurinkoaan. Monet ovat käyttäneet sitä valtion rakenteiden uudistamiseen, mutta toiset valtiot eivät ole sitä tehneet. Mitä aiotte tehdä jo, näitä, jotta nämä valtiot toimisivat näin? Kiitoksia ja pyydän anteeksi. Kiitos oikein paljon. Meidän mandaattimme, minä toistan sen ihan kyllästymiseen asti, mutta olen hyvin tiukkana siitä, on hintavakauden ylläpitäminen. Ja meidän rahapolitiikkamme kaikissa muodoissaan, sen tarkoituksena on tuon tavoitteen täyttäminen. Ja jos tämä on mielessä, niin silloin omaisuuserien osto-ohjelma ja uudelleenrahoitusoperaatiot ottavat huomioon kaksi asiaa. Kuinka tehokasta se on ensinnäkin ja toiseksi kuinka suuri riski siinä on. Tietenkin meidän on otettava riski ulottuvuus huomioon. Meillä täytyy olla riskinhallintapuitteisto, jossa riskejä lievennetään, niitä selvästi valvotaan. Ja kun katsotaan omaisuuserien ostoa, niin olemme luottoriskiä vähentäneet ostamalla ainoastaan omaisuuseriä, jotka ovat riittävän laadukkaita ja varmistamalla monipuolistaminen. Tämä on yksi kysymys, jota kreikkalainen kollega kysyi. Milloin Kreikan joukkovelkakirjat ovat soveltuvia tähän ohjelmaan? Koska me haluamme hallita portfoliota ja pitää sen vakaava, niin teemme tämän hyvin varovaisesti ja valvomme asiaa säännöllisesti. Tämä sitten riski puoli tästä ohjelmasta. Sitten tehokkuus, sen sanoinkin jo aikaisemmin, mutta mielelläni toistan tämä Hintavakauden tarkoituksena on myös ylläpitää taloutta, luoda työpaikkoja, lisätä kasvua, tukea investointeja. Ja yksi syy sille, miksi sijoitusten rahoittaminen oli kyse sitten yrityksistä, jotka ostavat uusia laitteita, teitä tai koneita tai oli kyse sitten äm, kotitalouksista, jotka ostavat ensiasunnon tai vaihtavat asuntoa, kun rahoituskustannukset ovat niin alhaita, niin se on johtunut rahapolitiikasta ja siinä mielessä se on auttanut hyvin paljon. Kiitoksia oikein paljon sitten Gunnar Beck. Sorry about my technical incompetence. Niin pahoittelen teknisiä ongelmiani tässä. Pari kysymystä. Oh, right. I'm going... Ai niin, puhun saksaa. Huomenta pääjohtaja, pahoittelut. Viime vuoden syyskuussa arvioimme tilannetta Savoin, että EKP, teidän edeltäjänne, aikana ei oikein pitänyt sopimuksesta kiinni. Siksi ajateltiin, että EKP ehkä julkisen edun mukaisesti järjen kolkuttelee sopimusten rajoja inflaatiotavoitteesta 2 prosenttia pidetään kiinni, vaikka oikeusperustan sopimuksessa tälle ei oikeastaan ole. Tämä mahdollinen vastakkainasettelu voi tarkoittaa vain sitä, että EKPllä on omia sitoumuksia, joita pitää tärkeämpänä kuin sopimuksessa olevia sääntöjä. Jos näin on, niin miksi? Ja jos ei, niin onko rahapolitiikassa jotain sellaista sopimuksessa, joita EKP pitää yhtä tärkeänä kuin Draghin ajatusta, että hintavakaus toteutuu, jos inflaatio on juuri alle kahden. BKT-kysymykseni tällä alueella. Englannin pankki printtasi 15 prosenttia – ja Euroopan keskuspankki 40 prosenttia ja suuntaan nouseva. Voisinko saada historiallisen esimerkin siitä, että tällainen määrällinen elvytys pitkällä aikavälillä saa aikaan kasvua? Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin haluaisin selvittää kaksi asiaa. Ensinnäkin kaikki välineet, joita on EKPssä käytetty, on otettu käyttöön EKPn mandaatin puitteissa. Myös ennen kuin minä siirryn EKPn johtoon. Tämän on vahvistanut yhteisöjen tuomioistuin suhteessa näihin OMT-toimiin, joita ei tehokkaasti käytetty. Ja julkisin ostojen PSPP-ohjelmaan myös tuomioistuin on uudelleen todennut niiden suhteellisuuden olevan paikalleen ajatellen EKPn rahapoliittisia tavoitteita. Joukovelkojen osto-ohjelmat sopivat myös siihen kieltoon, joka on artiklassa 123 sopimuksissa. Eli tässä tavallaan oikeudelliset puitteet ja tuomioistuimen päätökset joiden puitteissa rahapoliittisia välineitä on käytetty. Ja minusta tuntuu, että nämä päätökset ovat kyllä sitovia. Ja kaikki osalliset valvovat varmasti tätä tarkkaan ensinnäkin. Ja sitten toiseksi viittasitte kahden prosentin tavoitteeseen, joka mainittiin jo aikaisemmin. Haluaisin vain selvittää yhden asian. Hintavakaus 1998 määriteltiin ja selitettiin ja ne puitteet, joissa mitattaisiin hintavakautta, määriteltiin alle kahden prosentin. Vuonna 1998 tämä oli alkuperäinen lähtökohta. Ja silloin puhutaan ajoista, jolloin inflaatio oli valtavaa verrattuna nykypäivään. Tämä oli siis tausta tälle vuonna 2003. Vuonna 2003 Näitä puitteita tarkasteltiin uudestaan melko lyhyen strategian arvioinnin yhteydessä ja silloin määriteltiin, no ajatellaan nolla tai alle nollan ja sieltä kahteen prosenttiin, siellä on paljon pelivaraa. Mutta jotta voitaisiin poliittisin tarkoitusperin käyttää tätä varaa, tämä määriteltiin alle kahden, mutta lähelle kahta – se on eri kuin muut keskuspankit. Englannin keskuspankki tai Fed, tämä määritellään tarkemmin kahteen prosentin ja se on nyt Fedin tasolla myös arvioinnin alla. Haluaisin, halusin viitata näihin kahteen asiaan, jotta voin osoittaa, mitkä ovat parametrit, joiden sisällä me toimimme ja mitkä ovat puitteet tällä hetkellä. Noissa puitteissa me arvioimme raporttista strategiamme uudestaan. Tämän sanottuani niin me toimimme selkeästi mandaattimme mukaan sopimusten alla, ottaen huomioon myös tuomioistuimen päätökset, jotka sitovat meitä. Olen juristi taustalta, niin kyllä minä seuraan sääntöjä. Mutta meidän on tietenkin käytettävä kaikkia mahdollisuuksia, jotka säännöt meille antavat samoin kuin tuomioistuimen päätökset. Kiitos. Silva Pereira. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Perro Silva Pereira. Thank you, Madame Lagarde. Kiitoksia, Rova Lagarde. Ensin haluan onnitella teitä siitä, että käytte läpi tällaisen näin tärkeän strategisen uudelleen tarkastelun EKPssä, tietenkin EKPn mandaatin mukaisesti ottaen huomioon myös Euroopan vihreän kehityksen uusi ohjelma. Haluan myös onnitella teitä siitä, mitä ette ole muuttanut. Tuki, jota annetaan rahapolitiikan kautta talouden kasvuun. Kysymykseni kuitenkin liittyy finanssipolitiikkaan. Sanoitte alkupuheenvuorossanne, että tämänhetkisessä tilanteessa, kun kasvu on maltillista, vaatimatonta, ja on tällainen vaatimaton kasvun hetki, lainaa tässä teitä suoraan, niin ei vain rahapolitiikka, vaan myös finanssipolitiikalla on tässä tärkeä tehtävä. Tämä ei tietenkään ole mikään uusi pyyntö Euroopan keskuspankilta. Haluaisinkin kysyä teiltä, miten te arvioitte finanssipoliittiset reaktiot euroalueella tilanteeseen ja Miten arvioisitte myös makrotaloudellisia seurauksia, joita syntyy siitä, jos finanssipolitiikka ei onnistu tekemään tarvittavaa, jotta voidaan tukea talouden kasvua? Toiseksi me tiedämme joillakin on tietysti liikkumavaraa, finanssipuolista liikkumavaraa Onko tämä viesti teiltä vain Alankomaiden ja Saksan suuntaan vai sanoisitteko, että jotkut muutkin maat vielä tai nyt niillä olisi enemmän finanssipoliittista tilaa toimia finanssipolitiikan keinoin? Well, thank you very much. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Yritin miettiä tästä urheiluvertausta tai analogiaa, kun selittäisin teille, miten me uskomme, että finanssipolitiikka politiikka, jos on oikein mitoitettu, voi itse asiassa sitten tehostaa rahapolitiikan vaikutuksia. Ja minä hiukan epäröin tätä rinnakkaista rataa tai ö, viestin antamista, viestikapulan antamista. Voisivatko ne toimia hyvässä, hyvällä tavalla yhteen? Silloin ne auttavat toinen toiseen nämä politiikat. Ja näin todellakin on silloin, kun finanssipolitiikan tekijät toimivat ympäristössä, jossa rahoituskustannukset ovat näin alhaisella tasolla. Joten kyllä, olemme sanoneet ja antaneet selvästi ymmärtää, että silloin kun finanssipoliittista liikkumavaraa on, olisi sopivaa, että poliitikot myös, päättäjät myös käyttävät tätä liikkumavaraa, jota tätä kautta tukisivat euroalueen taloutta. En nyt halua indikoida, mitkä ovat juuri näitä maita euroalueella, joilla on tätä finanssipoliittista liikkumavaraa. Minä vain panisin huom- huom- huomioissa, että jotkut niistä maista, joilla tätä liikkumavaraa on finanssipoliittisessa mielessä, ovat nyt lähteneet liikkeelle ja alkavat, alkaneet käyttää tätä liikkumavaraa nyt ja lähitulevaisuudessa, jotta tätä kautta tukisivat kansantaloutta, lisäsivät tuottavuutta ja investoisivat kapasiteetteihin, joita tarvitaan. Ja tämä on todella meidän kannaltamme katsottuna tervetullutta EKPssä, koska kuten tiedätte, jos myötä vaikutetaan tuottavuuden kasvuun ja investoidaan pitkän aikavälisin välisin, tärkeisiin tavoitteisiin koulutukseen, laajakaistaan, tekoälyyn, kaikkiin näihin uuden ympäristön välttämättömiin välineisiin, joiden kautta Euroopan talous voi vahvistua ja tulla riippumattomammaksi, niin se on tietenkin tällainen toiminta kaikkien etujen mukaista. Damien Karem. Kiitoksia oikein paljon nyt Damien Kareme. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Lagarde. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta, Rovalla Kart. Minä kysyin, kun teitä kuunneltiin alussa, kun, mitä aiotte tehdä kansalaisille. Ja nyt huomaan tyytyväisenä, että aiottekin ryhtyä tällaisen kansalaisten kuulemiseen. Haluatte kuulla suurta yleisöä, kysyä heiltä inflaatiosta, asuntomarkkinoista, viittaan näihin aiheisiin, jotka äsken mainitsitte. Ja mielestäni jo nyt pitäisi kuulla niitä miljoonia eurooppalaisia, jotka ovat kadulla vaatimassa toimintaa ilmaston puolesta ja myös suuren vakuutusyrityksen johtajan sanomia, koska kohta ei voida enää vakuuttaa mitään, koska vahingot ovat niin suuria. Näin sanottiin Ranskassa. EKP on aina sanonut, että se seuraa neutraaliusperiaatetta markkinoilla, kun se valitsee omaisuuseriä osto-ohjelmissaan. Niitä tulee yrityssektoreihin. Kun te käytätte tämänhetkisiä rahapoliittisia puitteita, pitäisi tarkistaa myös tätä periaatetta, koska sen soveltaminen käytännössä on johtanut kaikkiin muihin kuin neutraaliin tuloksiin salkuissa tässä erityisesti puoletaan hiiliperustaisia ja tämä liittyy sitten ilmastoriskiin. Ja kysyisinkin, miten EKP erityisesti valvontansa kautta voi myötä vaikuttaa kestävään talouteen ja siitä taistellaan ilmastoa vastaan, koska se on ratkaisevan tärkeää, oletteko sitä, että EKP pitäisi tehdä tästä yksi tutkimusprioriteettikohteensa. Kiitos. Réponse oui. Vastaus on kyllä. Voin sanoa hiukan enemmänkin. Tämä ei tietenkään riitä tämä kyllä-sana. Ensimmäinen kohta oli se, jota jo käsittelin Regnerin kysymyksen yhteydessä, nimittäin miten ympäristökysymykset yleisesti ottaen vaikuttavat hintavakauteen ja millä tavalla tämä voidaan ottaa paremmin huomioon. Tällä hetkellä luvut eivät ehkä ole aivan täydellisiä, mutta jos tarkastelee 77 tutkimusta, joita, tutkimusta, joita on tehty, ja jos ottaa tästä suhteen, niin tuskin 0,1 prosentti vain koskee suoraan taloudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen. On varsin selvää, että mitä tulee tutkimus, tutkimukseen, niin silloin täytyy tehdä enemmän työtä ajatellen ilmaston ilmastonsuhdetta inflaation, ilmastonmuutoksen suhdetta tuottavuuteen, hintoihin. Kaikki nämä tekijät, jotka ovat relevantteja, kun ajatellaan meidän mandaattiamme EKPssä. Sitten toiseksi siis tämä oli tämä tutkimusulottuvuus ja miten tämä tutkimustyö vaikuttaa hintavakauteen, joka on meidän mandaattissamme. Sitten toiseksi on tiettyjä rahastoja, joiden kohdalla ilman, että kyseenalaistetaan edes neutraaliusperiaatetta, johon äsken tässä viitattiin, niin voi hyvinkin toimia kyllä. Ajattelen erityisesti eläkerahastoja, ajattelen myös omia varoja EKPssä. Ja näissä kahdessa asiassa, mitä, mitä tulee eläkekysymyksessä on nyt ryhdytty toiminnan, on annettu tehtäviä haltiolle toimia tällä tavalla, ja me tutkimme tällä hetkellä sitä, miten voidaan korvata indeksit hiilineutraalisuusindeksillä. Ja sitten mitä tulee varantoihin, me pohdimme, millä tavalla voidaan ottaa huomioon ilmastonmuutoksen vastainen ulottuvuus. Sitten rahapolitiikasta puhtaasti puhu, puhuttaessa, kun ajatellaan koko salkkua, noin 80 prosenttia salkuista ovat valtion joukkolainoja, siihen eli se ei vaikuta juurikaan, ja 20 prosenttia sellaiset, jotka liittyvät yritys omaisuuden ostamisen sisällön neutraalisuusperiaate kyllä sitä noudatetaan mielestäni pitää tarkastella tätä asiaa. On erilaisia mielipiteitä asiasta, minä tiedän sen, jos muissa keskuspankkeissa erityisesti, samoin neuvostossa, mutta sen ei pidä meitä estää tarkastelemasta näitä asioita. Ja sitten koko tämä puoli velkoista. Kaikki salkut EKPssä, niitä hallinnoidaan niin kuin sanoin. Kiinnitän huomiota suuresti riskeihin ja niitä mitataan, jotta voidaan suojella salkkuja riskeiltä, mutta riskit, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen, niitä ei ole erityisemmin otettu huomioon, joten tässä todennäköisesti tarvitaan oma aikansa eh, tiettyä kypsymistä kun laaditaan näitä arviointikriteerejä ja minkälaisia indeksejä tässä käytetään. Monet jo, monia on jo tulossa esiin, mutta katsotaan sitten, miten tämä voidaan kaikki vahvistaa ja konsolidoida, mutta ainakin joidenkin kansallisten keskuspankkien kanssa ja niiden avulla, jotka ovat edistyneet näissä asioissa, niin tätä kautta toivon, että voimme alkaa toimia niin, että otamme hyvin nämä riskit huomioon. Nyt ei enää puhuta hintavakauksista, vaan siitä, miten hallinnoidaan siis riskejä. Merci beaucoup. Now, uh... Kiitos oikein paljon. Nyt Francis Fitzgerald. Thank you. Uh... Kiitos. Tervetuloa takaisin Rova Lagarde Econ valiokuntaan ja haluan toivottaa tervetulleeksi nämä kuulemiset, joita aiotte järjestää äh, jäsenvaltiossa. Kommenttinne äh, asumisesta. Ne ovat varmasti tärkeä osa tätä kuulemista, jos otetaan huomioon, mitä kansalaiset kohtaavat. Me olemme nyt Brexitin jälkeisessä tilanteessa ja yritämme saada päätökseen kauppaneuvottelut lyhyessä aikavälissä. Ja haluaisin kysyä teiltä, miten mielestäni pankit euroalueella ovat so- valmiita Brexitiin, erityisesti jos sopimusta ei tule. Ja kuinka tärkeää on se, että meillä on läheistä sääntelyyhteistyötä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa rahoitus rahoituspalveluista Brexitin jälkeen. Ja toinen kysymys liittyy äh, tähän määrällisen elvyttämisen ohjelman äh, liikkeelle laskijan rajoon 22 äh, prosenttia. EKPllä on hyvin suuri osa joukkovelkakirjoja joissain maissa, kuten Irlannissa, Portugalissa ja Saksassa, ja on kohta saavuttanut tämän liikkeelle laskijan rajan. Kuinka EKP voi varmistaa, että tämä, nämä maat eivät Koe haittaa tästä 33 prosentin rajasta. Oletteko harkinneet nostavanne tätä 33 prosentin rajaa tässä määrällisen elvyttämisen ohjelmassa, vai voisitteko kuvitella, että on olosuhteita, joissa voisitte kuvitella poistavanne tuon rajan tai muut kannattavanne sitä, erity, ehkä jotain haitallisia tilanteita yksittäisessä jäsenvaltiossa tai koko euroalueella? Thank you very much. Um, first of all on, the, uh, Kiitoksia oikein paljon. Ensinnäkin tämä Brexitin jälkeinen ähm, tilanne. Halusin mainita teille, että me EKPssä uh, olemme valmiita, olemme ryhtyneet toimintaan ja ennakointiin ja Englannin keskuspankin kanssa meillä on uh, sopivat vaihtojärjestelyt, jotta eh, sekä euroja että puntia on riittävästi eh, tar- tar- tarjolla niin, ettei synny volatiliteettia ää, eh, tai ongelmia. Ja pankkeja kaikkialla ää, on muistutettu siitä euroalueella ja sen ulkopuolella, että pitää olla valmiina ja olla valmiina siihen, mitä joulukuussa mm, saattaa tapahtua, kun sovitaan suhteista. Se tulee vaikuttamaan erityisesti kauppaan, koska rahoitussääntelykysymykset ja pankkikysymykset ovat erillään näistä kauppaneuvotteluista, joita nyt käydään. Me olemme tavallaan onnekkaita siinä, että Basel 3 harmonisoi pohjan, jolla ta pankkeja säännellään ja niitä valvotaan. Ja todella toivomme, että Brexit ei ole mahdollisuus siihen, että ryhdytään murentamaan sääntöjä, että Basel 3 sääntelyympäristöä noudatetaan ihan kirjaimellisesti läheinen suhde, joka on luotu ajan myötä, tulee olemaan erilainen. Se meidän on hyväksyttävä, äh, koska yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt eroavansa, niin se ei tietenkään voi olla sama suhde. Emme voi jatkaa kuten tähänkin asti. Äh, kuitenkin uskon, että johtuen äh, tiedosta, tiedustelutiedosta, pääsystä, toivon todella, että meillä jatkuu jatkossakin on hyvät suhteet, syvät suhteet tällaisella käsivarren etäisyydellä, koska se on EUn etu ylläpitää näitä suhteita. Sitten määrällisen elvyttämisen rajoitukset. Tietenkin meidän on kunnioitettava suhteellisuutta, rajoituksia, niin kuin niitä on sovellettava ja jotka nojaavat periaatteisiin, joista on päätettä. En halua ryhtyä pohtimaan sellaisia olosuhteita, joissa meidän on mietittävä, että pitäisikö tällaisia rajoituksia ylittää. Mutta kesera sera meidän on mikä tahansa tilanne kohdattava ja sitten mandaattimme täytettävä niissä olosuhteissa. En halua ennakoida nyt. Toivon, että politiikkamme on niin tehokasta ja ne viranomaiset ovat niin vastaanottavaisia, että pystymme tällaisen tilanteen välttämään. Kiitos oikein paljon nyt Johan van Overtveld. Thank you, Chair. Thank you, Madam. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos pääjohtaja Lagarde, että olette paikalla. Minulla oli sanoma, viesti ja sitten kysymys. Ensin haluaisin viitata kahden kolleganne Mersin ja Panettan kannanottoihin. Panetta oli kuulemistilaisuudessaan joulukuussa ja sanoi silloin, että – EKPllä on avainvastuualueita rahoitusvakauden osalta, ei vähiten siksi, että rahoitusvakaus on ennalta ehto hintavakaudelle. Ja Hermers hiljattain Luxemburgissa pidetyssä puheessa sanoi seuraavaa, siteran hänen puhettaan. Varojen ja asuntojen hintojen nousu on liiallista ja se liittyy hyvin elvyttävään rahapolitiikkaan, joka on ollut käynnissä pitkään – ja jos yhdistelen näitä kantoja, niin siinä on tiukka logiikka. Tämä hyvin elvyttävä rahapolitiikka johtaa siihen, että omaisuuden hinta nousee. Tämä haittaa hintavakautta ja siksi periaatteessa näiden sanomien mukaan EKP ei pitäydy nyt rahaa, anteeksi, hintavakauden ykkösprioriteetissaan. Tätä pyytäisin kommentoimaan. Ja toiseksi, kun puhutte korkeammasta, tuottavu- korkeammasta tuottavuudesta, on tietenkin tärkeää viitata tähän, mutta eikö EKP ole mukana vaikuttamassa siihen, että pääoma ja työvoima ovat jumissa alhaisemmassa tuottavuudessa nyt? Että tällaiset yksiköt, joissa tuottavuus on heikompaa, pysyvät hengessä – ja että tämän mahdollisuuden takana on EKPn toimet. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Meidän on oltava tarkkana ja seurata rahoitusvakautta. Ja seuraammekin, olemme tarkkana. Me katsomme kaikkia tekijöitä, jotka liittyvät ykkösmandaattiimme, joka on hintavakaus, ei rahoitusvakaus sinänsä. Mutta selkeästi tämä on ala, jota meidän on seurattava ja yhteydet näiden välillä ovat tarkan arvioinnin alla. Akateemikot ja poliittiset päättäjät seuraavat näitä asioita tarkkaan. Tällä hetkellä emme näe ongelmaa, kun ajatellaan euroaluetta, kun ajatellaan EKPn toimien älyttävää ulottuvuutta. Ei, euroalueella siis, tästä puhun. Emmekä näe sitä, että kiinteistökupla kuplia olisi syntymässä kaiken kaikkiaan euroalueella. Kyllä, joissain keskuksissa asuntojen hinnat nousevat merkittävästi ja tällaisia mikrotoimia voisivat varmasti paikallisviranomaiset ajatella – silloin, kun tarjonta on vähän, kysyntää paljon ja rahoitus edullista, niin totta kai hinnat voivat nousta tavalla, joita pitää, jota pitää pohtia tarjontapuolta erityisesti. Sarven varoitus annettiin syyskuussa 2019 juuri tähän riskiin liittyen, josta olemme tietoisia ja annamme varoituksemme. SRPn tasolla, mutta uhkaako tämä asuntopuolta joissain osissa euroaluetta? Kyllä ehkä, siksi siihen on puututtava paikallisesti, mutta tällä hetkellä ja olen nyt oikeastaan toistellut kantaani jo tästä kysymyksessä. Rahapolitiikka, joka meillä on nyt käytössä, tavoittelee hintavakauden ylläpitämistä – jotta voidaan huolehtia tyydyttävällä tapaa tästä tavoitteesta, tukea kasvua, työpaikkoja ja investointia. Tämä vie toiseen kysymykseenne, joka liittyi EKPn vaikutukseen matalaan tuottavuuteen. Rahoituksen kustannukset mahdollistavat sen, että heikosti tuottavat yritykset voivat elää tällaiset niin kutsutut zombiyritykset, jotka hyötyvät siitä, että rahoitusta on edullisesti saatavissa emme näe oikein todisteita tästä. Meidän pitää huolehtia siitä, että rahoitusta on tarjolla ja kannustaa siihen, että kaikki investoivat, ihmiset, kotitaloudet, yritykset. Emme me voi erotella yritystä, joka ei pärjää niin hyvin, yrityksestä, joka pärjää hyvin. Tämä ei ole meidän päätöksemme. Meidän pitää tarjota rahoitusta Yksi tutkimus hiljattain tehtiin Tanskassa. Negatiiviset korot ovat olleet negatiiviset siellä vieläkin pidempään kuin euroalueella. Ja tutkimus tehtiin, jonka mukaan rajoituksen saaminen ei sinänsä ollut mukana vaikuttamassa siihen, että näitä niin kutsuttuja zombiyrityksiä syntyisi. Kiitos. Iro Einalungoma. Madame Lagarde, I also... Lagarde, haluan myös toivottaa tervetulleeksi. Teidän ilmoituksenne parantaa EKPn viestintää, toimintaa. Kuitenkin vahva, tehokas viestintäpolitiikka EKPssä tietenkin sen pitäisi ylittää vain se, että selitetään rahapoliittisia päätöksiä. Ja yksi tärkeä asia on siinä, että EKP pitäisi myös informoida yleisöä riskeistä, jotka ko- kohdistuvat rahoitusmarkkinoihin ja euroalueisiin. Minulla on tässä lainaus Daniel Nuilta, entinen valvontamekanismin puheenjohtaja. Hän sanoi joku aika sitten, että yksi avainriskeistä euroalueen pankkijärjestelmälle on käyttäytymisriski, joka kattaa myös rahanpesun. Kyllä, contact risk, käyttäytymisriski. Täytyy sanoa, että olen tästä ihan samaa mieltä, koska rahanpesu vastainen toiminta, johon jo viittasitte, on asia, joka on täysin hyväksymättömällä tavalla. Sitä kyllä löytyy vieläkin rahanpesua meidän rahoitusmarkkinoiltamme euroalueella. Samanaikaisesti pitäisi tunnustaa se, että EKP on ehkä ollut hiukan huonoa julkisuutta viimeisissä AML-rahanpesuskandaaleissa niiden yhteydessä säännöt siellä ovat selkeitä. EKP pitäisi tehdä yhteistyötä kansallisten vastuuviranomaisten kanssa, kun toimitaan rahanpesua vastaan. Minulla on kaksi kysymystä teille. Ensimmäinen, voisiko EKP tehdä enemmän rahanpesun vastustamisessa? Ja toinen kysymys, teillä on paljon hienoa kokemusta vuosistanne maailman valuuttarahastossa sä tiedätte varsin hyvin, että USAn järjestelmä tässä on, mikä on. Olemmeko me olleet liian pehmeitä talousrikosten suhteen EU-ssa? Voisimmeko hiukan ottaa esimerkkiä kokemuksista, joita USAssa löytyy tältä saralta? Kiitos. Very much. Kiitoksia kysymyksestä koskien rahanpesun vastaista ja terrorismin rahoituksen vastaista toimintaa, rahanpesun vastainen toiminta ja miten estetään terrorismin rahoitus, ne ovat avaintekijöitä, ei vain ajatellen eh, eheyttä pankkia rahoitusjärjestelmässä yleensäkin ja tämänhetkiset erot valvontatoimissa käytännöissä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen kohdalla voi vahvastikin heikentää Euroopan pankkien vakautta ja EKPn valvojan tehokkuus, erityisesti koskien rajat ylittävää pääomaa. Tästä syystä EKP oman valvojatoiminsa roolissa ottaa huom- vakavasti huomioon rahanpesuurilliset riskit, mutta EKP ei kuitenkaan ole vastuussa lainsäädännön valvonnasta ja täytäntöönpanosta tai miten ennaltaehkäistään rahoitusjärjestelmän käyttöä rahanpesutarkoituksiin ja terrorismin rahoitukseen. Lainsäätö toimet, joilla tähän mennessä on pyritty vast, vast, vahvistamaan EUn rahanpesuvastaisia puitteita, ei meistä riitä vielä, että voidaan tehokkaasti estää rahanpesu ja terrorismin rahoitus pankkisektorin kautta. Ja lisätoimia tarvitaan, jotta voidaan parantaa AML, AML CFTn puitteita, erityisesti mitä tulee rajoittavaan toimintaan. Olemme kovasti tyytyväisiä meneillään olevasta keskustelusta ja olemme valmiita tukemaan näitä pyrkimyksiä. Ehdottaisin tässä on vaikka kahta asiaa, jotka minun mielestäni myötä vaikuttaisivat siihen, että voitaisiin vahvistaa rahanpesun vastaista toimintaa ja terrorismin rahoituksen vastaista toimintaa ja mikä tehostaisi myös e- Eurooppaa tässä ja sitten toivottavasti olisimme e- tuloksellisempia. Ensinnäkin, mitä tulee oikeudelliseen perustaan, jolla toiminta perustetaan. En usko, että eurooppalainen direktiivi on tässä oikea väline. Tarvitaan eurooppalainen asetus. Se olisi oikea väline, koska silloin ka- ka- lainsäädäntöön siirtäminen ja erot, joita tähän liittyy, varmasti tähän Rova Nui oli viitannut, niin silloin ei tapahtuisi tällaista asetuksen kohdalla verrattuna direktiiviin. Sitten toiseksi pitäisi olla enemmän koordinaatiota eri viranomaisten välillä, jotka ovat vastuussa AML-CFT-lainsäädännön täytäntöönpanosta kansallisissa oikeus, oikeuksissa tai oikeusjärjestelmissä. Ja pitäisi olla parempi taho, virasto tai mikä tahansa, joka itse asiassa koordinoi toimintaa ja jolla on lainvalvonta rooli tai oikeus tiettyyn pisteeseen asti. EKPlla ei ole tällaista auktoriteettia, sillä ei ole tätä täytäntöönpanoa kapasiteettia, mutta sitä selvästi todellakin tässä asiassa puuttuu. Now the Nuta Hübner. Kiitoksia oikein paljon. Sitten Nuta Hübner. Kiitos oikein paljon. On ilo kuunnella teitä, Rova Lagarde. Haluaisin kysyä teitä euron kansainvälisestä roolista, koska kaksi vuosikymmentä me olemme jättäneet tämän asian markkinavoimille. Se aset, ne asettivat meidät ikään kuin toiselle sijalle maailmanvaluutoissa, mutta olemme hyvin, pitkä, hyvin kaukana ensimmäisestä tästä maailmanvaluutasta. Ja nyt Jean-Claude Juncker halusi vahvistaa euroa globaalisti ja komissio julkaisi kaksi tiedonantoa, jossa he vahvasti kannattivat euron roolin vahvistamista. Nyt kysymykseni kuuluu teille, että oletteko vielä sitä mieltä, että tämä pitäisi olla markkinavoimien asia vai onko tilaa tukeville toimille uudistuksille? Ja sitten teillä ei ole pelkästään rooli rahapolitiikassa, vaan myös maksujärjestelmissä, joten voisiko EKP olla myös osa tätä ratkaisua? Kiitoksia. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. En tiedä, onko tämä viimeinen kysymys, mutta tämä on asia, johon haluaisin vähän enemmän aikaa uhrata, koska mielestäni tämä on erittäin tärkeä. Euro on yksi tärkeimmistä kansainvälisistä valuutoista, joita pidetään sellaisen, että niillä voidaan käydä kansainvälistä kauppaa. Ja se on toisella sijalla hyvin kaukana dollarin jälkeen sen osuus valuuttakorissa kasvoi, jotta käytetään arvioimaan oikeuksia. Ja nyt se on vakautunut hiukan alentunut. Se on siis varsin vakaa, mutta toisena heti dollarin jälkeen, koska jos on johtava valuutta, niin se tuo vastuuta, mutta myös hyötyjä. Ja tämä varmasti edistää kansakunnan tai alueen vahvuutta ja autonomiaa, miltä tämä valuutta tulee. Ja tässä yhteydessä haluaisin mainita kolme osa-aluetta, jossa meidän on edistettävä tehtyä ja jossa teidän roolinne on erittäin tärkeä, jos haluan päästä sellaiseen vaiheeseen, jossa EUta pidetään ykkösvaluuttana tai yhtenä ykkösvaluutoista kansainvälisellä näyttämöllä. Yksi on se, että me emme tule saamaan kansainvälistä tuon tasoista euroa, jos meillä ei ole syviä ja likvideitä pääomamarkkinoita. Jos katsotte historiaa, pidin puheen eilen tästä aiheesta, joten tämä on minulle erittäin tärkeä tärkeä aihe, mutta jos katsotte historian yksi tekijä, joka auttoi äh, dollarin syrjäyttämään punnan, äh, oli sen pääomamarkkinoiden syvyys ja likvidius. Te kutsutte sitä CMUksi, pääomamarkkinaunioniksi. Pääomamarkkinaunionin on tapahduttava nopeasti, erityisesti kun katsotaan, mitä Euroopassa tapahtuu ja kun yhdistynyt kuningaskunta on lähtenyt. Jos tämä ei ole käynnistävä tekijä sitomaan meidät kaikki luomaan pääomamarkkinaunioniin, niin sitten en tiedä mitä muuta kannustinta tarvitsemme. Ja toinen asia, olette aivan oikeassa, kun puhutte maksujärjestelmistä. Me tarvitsemme nopeita, oikea-aikaisia maksujärjestelmiä euroalueella. Me olemme menossa tuohon suuntaan. TIPS pikamaksujärjestelmämme, joka mahdollistaa sen, että pankit voivat saada keskuspankkilikviditeettiä, on hyvin käytössä. Se on otettava käyttöön vielä laajemmin. Meillä täytyy olla vähittäiskaupan maksujärjestelmä, joka toimii paremmin, joka on joustava ja joka on laadittu täällä. Tämä on toinen ulottuvuus ja kolmas ulottuvuus, jonka haluaisin myös mainita, joka mielestäni on erittäin tärkeä, on kyky torjua kyberriskejä. Tämä on osa tätä maksujärjestelmäarkkitehtuuria, mutta se menee pidemmälle. Ja näissä kolmessa asiassa pääomamarkkinaunioni, maksujärjestelmä ja mahdollisuus torjua kyberhyökkäyksiä, niissä meidän on oltava vahvoja, jos haluamme, että eurosta tulee kansainvälinen viitevaluutta. Kiitos oikein paljon. Ja ennen kuin annan puheenvuoron viimeiselle puhujalle, haluaisin vain sanoa, että nämä kaksi asiaa, jotka ovat hyvin lähellä tämän valiokunnan sydäntä. Me olemme itse asiassa pyytäneet voivamme laatia kaksi oma-aloitemietinnöttä pääomamarkkinaunionissa ja euron äh, roolista. Me vielä odotamme puheenjohtajakokouksen hyväksyntää, mutta toivomme, että tämä äh, menee läpi, koska pidämme näitä asioita erittäin tärkeänä. E, olemme iloiset, että pystymme keskustelemaan kanssamme tästä. Sitten Gilles Boyer, ja sen jälkeen, hän on siis viimeinen puhuja, pyydän anteeksi, meillä ei ole muita puhujia, koska meillä on äänestys sen jälkeen. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä ei ole nyt viimeinen kysymys. Kiitoksia, että tulitte tänne pääjohtaja. Kiitoksia, että pääsemme sitten Frankfurtin ensi maanantaina. Tulemme suurella mielenkiinnolla. Kiitoksia, että kerroitte tässä prioriteeteistanne. EKP ei ole ainoa EU-toimielin, jonka pitää vastata tähän haasteeseen, mutta kiitoksia, että otitte sen esille. Meillä tulee olemaan tärkeä, monimutkaisia teknisiä kysymyksiä käsitellä, mutta minun mielestäni kyllä yli kaksi korvaa, että voin kaiken ymmärtää. On vaikea om, omaksua monimutkaisia kysymyksiä, vaikka usein täällä pyritään toimimaan juuri toisinpäin ja yksinkertaisesti. Haluaisin puhua nyt kielteisistä koroista, mutta hiukan hillitymmin kuin aikaisemmin tästä on puhuttu. Meitä on täällä monia, jotka hyväksymme tämän EKPn politiikan. Meidän mielestämme se sopii tilanteeseen ja toimii manda- on mandaatin mukaista. Kuitenkin se seikka, että saa rahaa siitä, että lainaa rahaa, niin se on vähän vaikea asia ymmärtää vaikea selittää kansalaisille ilman, että mennään teknisiin kysymyksiin. Muuten sitä ei voida selittää. Sitten kaksi kysymystä. Äh, olen tässä veronmaksajana myös ja kansalaisen, kun ajatellaan myös mahdollista vaikutuksista, joita tästä rahapolitiikasta syntyy. Ensinnäkin saadaan enemmän luottoa, rahoitusta. Se on tietenkin positiivinen puoli asiassa. Mietin, miten pankit voisivat vastustaa koron nousua sen jälkeen, kun ovat myötäneet satoja tuhansia asuntolainoja, jotka ovat varsin pitkällä takaisemaksukaudella alhaisin koroin. Siis eikö tässä ole sellainen, olisi sellainen riski, hiukan tällainen järjestelmäriski, jos yhtäkkiä aletaan nostaa sitten korkoja. Sitten alhaiset korot voivat vaikuttaa äh, säästäjien niin, että he investoivat riskialtteisimpiin kohteisiin ja haluavat kannattavuutta säästöllä. Tämä on tietysti siis lisäriski. Raha maksaa enemmän, mutta kannattavuuden hinta ei ole vähentynyt. Mitä tämä herättää teissä, jos valtavasti alettaisiin tukea suurempia riskejä? Tässä haluaisin, haluaisin nyt itse paremmin ymmärtää ja saada teiltä selityksiä asiassa. Kiitoksia, yritän vastata teidän kysymyksinne ja kiitän siitä, että totesitte sen, että rahapoliittiset päätökset, joita tähän mennessä on tehty, ovat olleet legitiimejä ja välttämättömiä, jotta voidaan tukea hintoja ja päästään hintavakaustavoitteeseen, äh, joka mandaatissa on esitetty. Ensimmäinen riski, jonka identifioitte siis, riski, joka erityisesti kotitalouksilla on, kun he ne liiallisesti turvautuvat luottoon ja lainanottoon niin, että sitten jatkossa ne ovat tavan altistettuja koronnousuriskille. Kaksi asiaa. Tämä on riski, joka on olemassa ja se on riski, jonka suhteen on kaksi toimenpidettä, joihin voidaan ryhtyä. Ensinnäkin makro- ja mikrovakaudelliset toimenpiteet, siis aina tiettyjä rajoja ja kiintiöitä, joita käytetään, on kyse sitten hin- lainan määrästä suhteessa rahoituskapasiteettiin tai tai lainan määrä suhteessa ostohintaan, se kriteerejä voidaan käyttää, mutta joissa, jotkut keskuspankit, uskoakseni myös Ranskan keskuspankki ja valtiovarainministeriö siellä ovat muistuttaneet siitä, että täytyy toteuttaa tällaista toimintaa ja erityisesti ottaa huomioon tämä laina aina ajoissa. Tässä puhutaan maturiteettiajoista, jotka ovat lisäriski joskus perheille, jotka saavat alhaisella korolla pitkäaikaisia lainoja, hyvin pitkäaikaisia lainoja. Sitten makro- ja mikrovakaudelliset toimenpiteet voidaan ottaa käyttöön. Ja toiseksi puhuin tässä äsken välttämättömästä kärsivällisyydestä me toivomme, että makrotalouden tilanne ei vain vakaudu, vaan pikkuhiljaa alkaa asteittain parantua ja rahapolitiikka, jota on toteutettu, jota tuettaisiin toivottavasti vielä hyvällä finanssipolitiikalla ja näin voitaisiin nostaa taloudellista toimintaa, lisätä sitä, lisätä inflaatioprosenttia ja näin voisimme päästä rahapolitiikkaan, joka olisi luonteeltaan ehkä perinteisempää sitten aikanaan mutta on ilmeistä, että tässä kontekstissa täytyy kiirehtiä hitaasti, niin kuin joku on joskus sanonut, joten ei ole kyse siitä, että br- äh, brutaalisti muutetaan tilannetta, koska ajatellaan näitä riskejä, joihin viittasitte äh, pankkisektorilla ja kansalaisten kotitalouksien ja yritysten kohdalla. Joten varovaisuutta, se, sitä tarvitaan silloin, kun tilanne alkaa pikkuhiljaa parantua. Sitten Kolmas elementti, jonka ottaisin esille ja jota olemme toteuttaneet syyskuusta lähtien, miten se nyt käännetään ranskaksi, se on tämä kaksiportainen järjestelmä, joka aiheuttaa sen, että negatiiviset korot eivät vaikuta pankkeihin kuin siinä tapauksessa, tai kun ne pysyvät kohtuuvarantovelvoitteen rajoissa, jotka on määritelty pankkien kohdalla. Pyrkimys tuottoon, se on myös riski, jonka myös jotkut muut toimielimet joskus tekevät. Tätä riskiä pitää ennakoida kaikissa toimielimissä. Ei EKPn tehtävä ole ryhtyä rahapoliittisiin toimiin. Tämä mielessä pitäen pelkästään, vaan selkeästi investointipolitiikassa, suojauspolitiikassa, hedging-politiikassa, salkkujen diversifiointitoiminnassa ja miten määritellään näiden toimielinten kehitysstrategiat rahoitusympäristö, jossa ne toimivat. Tämä pitää ottaa huomioon, tämä ympäristö, jotta voidaan ennakoida mahdollisia riskejä. Jälleen kerran pitää pitää turvallisuus mielessä ja toivoa, että makrotalouden tilanne tai toimivat sitten, kun merkittävää parannusta on tapahtunut makrotalouden ympäristössä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon. Päätämme kuulemisen tähän. Kiitän Rovala Gardia vielä kerran siitä, että hän on tää, oli täällä ja vastasi kysymyksiin. Ja nyt pidetään ihan vain minuutin taas.